Merci. Wir beginnen. Ich äh, weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge. En oikein tiedä nyt, missä järjestyksessä etenemme. Meillä on täällä mielenkiintoisia vieraita. Professori Helga Novotny, joka johtaa European Research Councilia, joka sitä tutkimusneuvostoa. Ja Metei, joka on tutkimusneuvostosta. Ja näin kuulemme myöskin täytäntöönpanon puolesta eurooppalaisesta tutkimusneuvostosta. Toivon, että esittelin kaikki riittävästi. Sydämellisesti tervetuloa. En tiedä, missä järjestyksessä haluatte puhua. Rouva professori puhuu ensimmäisenä. Hän on uusi tuore valinta johtajaksi. Olen siksi iloinen, että hän on täällä ja saamme mahdollisuuden hiukan kuulla siitä, mitä ERCssä tapahtuu tällä hetkellä. Hyvät näistä herrat, professori ovat ne teillä on puheenvuoro. Committee. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset herrat. On todellakin ilo olla täällä. En, olin täällä viimeksi, kun tutkimusneuvosto pääsi käyntiin, joten olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä. Ja on hienoa, että voin nyt pidä teille tämän esitelmän. Jos nyt katsotaan, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun ERC käynnistyi, niin sitten sen jälkeen voimme keskustella siitä, mitä vielä tarvitaan, jotta ERCn toiminta saadaan konsolidoitua. Ja voidaan vielä ja pohtia, kuinka siitä voisi todella tulla sellainen tutkimusta rakoelin, jota jonkinlaista sitä toivomme. ERC on ollut menestys tarina tiede elämässä. Se on saanut erinomaisen vastaanoton. Ja sellaiset järjestöt kuin esimerkiksi EIRMA on äh, antanut äh, hyvin myönteisiä arvioita ERCstä puhumme ERCn paradigmasta. Voidaan sanoa, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun on todellakin Euroopan tason kilpailua, jolla tuetaan parasta tutkimusta. Aiemmin kilpailu oli ainoastaan kansallista huippututkimuksen osalta. Meillä on nyt rahoituskanava eh, juuri nuorille tutkijoille. Tämä on ollut yksi tekijä, että me olemme eh, menettäneet nuoria tutkijoita, jotka ovat lähteneet Yhdysvaltoihin. He ovat sanoneet aivan oikein, että Yhdysvalloissa on ollut paremmat mahdollisuudet saada itselleen asema jo tutkijan uran alkuvaiheissa. Me haluamme saada näitä henkilöitä takaisin, me haluamme pitää kiinni kyvyistämme ja me haluamme myös saada aivan uusia ulkopuolisia tutkijoita. Me todellakin pyrimme tekemään huippututkimusta ja uskomme, että saamme aikaan myös huippuinnovointia. ERC on ollut vahvasti menestyksellinen jo siinä, että olemme luoneet arviointistandardin, ja esimerkiksi Puolassa arviointijärjestelmä on uudistettu juuri ERCn pohjalta. Ja monissa maissa ERC-mallia on hyödynnetty sitä on pidetty uutena standardina. Kysymys on ensimmäistä kerrasta, kun todellista kilpailua on yliopistojen kesken koko Euroopassa. Ja rehtorit alkavat keskustella siitä, kuinka monta ERC-tutkimushanketta teillä on ollut, kuinka paljon rahoitusta olette saaneet ja niin edelleen. Eli kunnon tervettä kilpailua yliopistojen välillä. Me olemme eh, jo ylittäneet tuhannen hyväksytyn hankkeen rajan, joten koko Euroopassa on huippututkijoita. Ja heistä on syntymässä ainutlaatuinen eurooppalainen huippututkimusverkosto. Lukuisia huippujulkaisuja on tässä listassa siitä, missä näistä hankkeista on raportoitu. Ja voidaan sanoa, että jo lukuisissa maissa on hyödynnetty meidän arviointituloksiamme siinä, että me emme ole välttämättä myöntäneet jollekulle rahaa, mutta kansallisella tasolla sitten kyseiselle hankkeelle on voitu myöntää rahoitusta meidän arviointimme perusteella. Meidän rahoituksemme ei riitä kaikkeen. Sitten haluaisin puhua suurista haasteista, jotka liittyvät myös 2020 strategiaan. Ja pohdin myös sitä, mikä on huippututkimuksen merkitys tälle. Eli kysymys on siis sellaisesta huippu- tai rajatutkimuksesta, että me pyrimme saamaan aivan uutta tietoa. Ja voidaan sanoa, että hyvin usein tällaisissa tieteissä saadaan iloisia yllätyksiä, odottamattomia myönteisiä tuloksia. Eli niin, ennakointi ei ole mahdollista, joten kannattaa pitää huolta siitä, että meillä on laajalaista tutkimuskykyä ja me tuemme nimenomaan kaikkein parhaita tutkijoita. Mutta on mahdotonta todella ennakoida, millaista hyötyä tietyistä hankkeista voisi olla tulevaisuudessa. Joka tapauksessa haluan vakuuttaa teille, että eh, tieteilijät, joiden kanssa me teemme työtä, ovat erittäin hyvin selvillä tutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä. lyhyt katsaus tulevaisuuteen. Me haluamme investoida erinomaisiin ihmisiin. Me haluamme rahoittaa sellaisia henkilöitä, joilla on eh, erinomaisia ideoita. Olivatpa he uransa alkuvaiheessa tai jo vakiintuneita tai jo hyvinkin edistyneitä. Eli meillä on eh, tällainen consolidator niminen e, tukimuoto niille, jotka ovat e, alle 12 vuoden päässä väittelystään. Ja sitten tämän jälkeen on sitten jo kokeneiden tutkijoiden kategoria. Me olemme pohtineet myös sitä, pitäisikö meidän luoda luovia ympäristöjä. Tämä olisi mahdollista erilaisissa instituutioissa Euroopassa. Kysymys olisi siis äh, kasvualustasta äh, uudenlaiselle tutkimukselle. Ja me pyrimme vahvistamaan Euroopan asemia globaalissa tieteessä ja innovoinnissa. Nyt olen puhunut tieteistä puolesta, mutta seuraavaksi käden katseeni hallinnoiseen puoleen. Tässä suhteessa minun täytyy olla avoin ja rehellinen. Eli alkuvaihe ei ole ollut aivan niin jouheva kuin monet toivoivat. Meillä on ollut lapsentauteja. Voidaan sanoa, että nyt olemme varttumassa. Tätäkin lastisairauksia saattoi odottaakin. Meillä on eh, ollut tällainen virasto ja sitten erikseen tieteellinen neuvosto, mutta näiden yhteen toimivuus on ollut varsin hankalaa. Tässä tavallaan toimitaan eh, siltä kannalta, että yksi malli sopisi kaikkeen toimintaan, mutta se ei välttämättä toimi juuri tutkimuksen osalta. Toimeenpanovirasto tuli autonomiseksi heinäkuussa 2009, eli myöhemmin kuin oli odotettu. Ja voidaan sanoa, että tässä kaksi erilaista toimintakulttuuria törmäsivät. Eli tieteellinen malli, joka perustuu luottamukseen, ja sitten hallinnollinen puoli. Ja voidaan sanoa, että tässä on ollut tietynlainen kulttuurien yhteentörmäys. Ennastaan toimivien henkilösuhteiden ansiosta olemme pärjänneet. Tämä tilanne on nyt pantu merkille ja Jack Nevey tulee puhumaan tästä asiasta ja toivoraviraston kannalta. Joka tapauksessa voidaan nähdä, että yksi syy on eh, tämä hallintomalli. ERCssä eh, e voidaan sanoa, että se on tavallaan syntyä vika. Eli meillä on tieteellinen neuvosto, Ja tieteelliseltä kannalta se on täysin autonominen. Kukaan ei ole ikinä yrittänyt puuttua toimintaamme. Mutta tässä kuvitellaan, että voitaisiin jotenkin täysin e, erottaa tieteellinen toiminta hallinnoista puolesta, mutta tämä ei toimi. Niillä on vahvemmat yhteydet kuin mitä ennakoitiin, ja näin täytyykin olla. tieteellinen neuvosto on saanut tehtäväkseen luoda tieteellisen strategian, mutta sillä ei ole mitään oikeudellista asemaa. Ja tämä on selvä ongelma. Ja niinpä suhteet toimeenpanon virastoon ovat toimineet harmonisesti ainoastaan e, toimivien henkilösuhteiden ansiosta, josta kiitos Jack Matheille ja hänen kollegoilleen. Eli kysymys on juuri siitä, että millaisia henkilöitä on avainasemissa. Lisäksi meillä on e, vielä selvittämätön suhde e, pääosastoomme. Tätä ei ole vielä konsolidoitu. Me olemme todella pyrkineet yhdistämään tieteellisen ja hallinnollisen kulttuurin ja me olemme nyt eh, keskellä johtajan valintaa, joka vastaa sitten toimeenpanoviraston toiminnasta. Ja hän tulee olemaan eh, tieteilijä, jolla on myös paljon hallinnollista kokemusta. Eli tässä paikka ollaan täyttämässä. Lisäksi pyrimme selkiyttämään eri toimijoiden roolit, eli mikä on tieteisen neuvoston rooli, mikä on toimenpanoviraston rooli, mikä on pääoston rooli. Tarvitaan institutionaalista toimivuutta, jotta tämä ei riipu ainoastaan henkilöistä. Meillä on myös väliaikaisarviointikomitean suosituksia Ja tässä e, pyrimme keventämään juuri järjestöjä koskevia hallinnollisia rakenteita. Lisäksi on suositeltu, että määriteltäisiin uudelleen suhde toimeenpanoviraston, e, tieteisen neuvoston ja epäoston roolit. ja sen hallintoneuvostolle täytyy antaa merkittävämpi rooli. Täytyisi siis saada identifiointi komitea, jotta tieteen neuvosto voidaan uudistaa. Ja tieteen neuvosto tarvitsee eh, kaikki tiedot, joita se tarvitsee arviointiprosessiin. Meidän täytyy päästä kontrolli kulttuurista luottamuksen kulttuuriin. Ja meidän täytyy huolehtia myös tiilivelvollisuudesta. Eli tarvitaan varainhoitoasetuksen aivan erityisiä säännöksiä siitä, kuinka tällaista eh, rajatutkimusta voidaan rahoittaa. Tällä hetkellä toimimme avustusmallin perusteelta – mutta tämä ei ole kovin toimiva tapa rahoittaa eh, tieteilijöitä ja heidän instituutiotaan. Toinen maaliskuuta kilpailukykyneuvosto antoi tukensa näille väliaikaisarvioinnin suosituksille – mutta tässä on ollut yksi eh, puute komission vastauksessa, ja tämän kilpailukyneuvosto nosti esiin. Nimittäin siten, että tehdään vielä toinen uudelleen tarkastelu ensi vuoden eh, heinäkuun mennessä, jotta voidaan arvioida, ovatko rakenteet eh, riittävän pankkoja jotta voidaan ottaa huomioon sekä tieteen että hallinnollinen puoli asian kuuluvasti. Eli nyt tulee uusi arviointi ensi vuoden heinäkuuhun mennessä. Siinä silloin ö, tarkastellaan sitä, onko suositukset otettu huomioon niin, että ERSellä on toimiva rakenne. Ja jos eh, katsotaan vielä pitemmälle kuin eh, seitsemättä puiteohjelmaa, niin me toivomme, että järjestä tulee pysyvä instituutio. Toistaiseksihan se on mukana seitsemässä puiteohjelmassa vuoteen 2013. Mutta me toivomme, että siitä tulee aivan omalaatuisensa instituutio, jolla on selvästi suurempi budjetti, jotta se voi täyttää ainutlaatuisen tehtävänsä. Ja jos katsotaan eh, oikeusperustaa, niin eh, Lissabonin sopimuksessa on artikloita, jotka eh, voivat toimia pohjana uudistuksille. Tässä kaikki. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank für diese sehr ausführliche Darstellung. Kiitos oikein paljon tästä hyvin perinpohjaisesta ehdotuksesta. Ensin ajattelisin, että kuulemme kolme puhujaa ja sitten olkaa hyvä, herra menee. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, minä haluaisin ehkä selvittää mikä on ollut minun kokemukseni esittelijänä. Ensin minun on tunnustettava, että kun EAC luotiin, suhtauduin melko skeptisesti tähän instituutioon, koska olin vakuuttunut siitä, että yksi potentiaalinen heikkous tässä uudessa instituutiossa olisi se, miten arviointiprosessi toimii näiden ehdotusten osalta. Ja minun varaukseni liittyivät siihen, miten olen tutustunut siihen, mitä tapahtui muissa komission ohjelmissa. Ainakin voitaisiin sanoa, että arviointiprosessi ei aina ole juuri sellainen kuin mitä toivoisi. Haluaisin myös sanoa, että nyt kutsuttiin esittelijäksi varmasti siksi, että olin Euroopan yliopistoinstituutin johtaja ja minulla oli kokemusta vahvoista suhteista eurooppalaisiin toimielimiin. Nyt minä en ole enää johtoasemassa, vaan olen vapaa mies ja minä voin esittää omia kantoja, enkä pyri piilottelemaan mitään siksi, että pelkäisin, että nyt teen hallaa jollekin instituutiolle. Muutaman viikon ja kuukauden tutkinnan pohjalta, kuulemisen ja asiakirjan tutkimisen pohjalta me hyvin nopeasti komiteassa päädyimme muutaman melko selkeän johtopäätökseen – Ensinnäkin ERC on menestys, suuri menestys. Varmasti se on kruunun jalokivi, kun ajatellaan kaikkea EUn tukemaa tutkimusta. Ja jos jotain parannuksia vielä tulisi tehdä, niin nämä parannukset voisivat olla myöskin esimerkkinä muille Euroopan komission ohjelmille ja Euroopan toimielimille. Joten tämä menestys on aivan ilmeistä. Mutta haluaisin sanoa, että siitä huolimatta, että tiettyjä virheitä on tapahtunut ja tietty määrä ihmisiä on käyttänyt hyvin paljon energiaa, jotta tästä hankkeesta tulisi menestys. Tieteellinen yhteisö ensinnäkin lopulta saatiin ohjelma, joka näytti paljon enemmän joltain kansallisilta tai hyvin toimivilta kansainvälisiltä ohjelmilta, joiden kautta velvoitetaan tieteilijöitä, tutkijoita tekemään yhteistyötä. Joko kennettäisittekö sillä tapaa? Nyt jätettiin mahdollisuus toimia yksilöille ja yksilöiden tiimeille ja siksi tämä toimi niin hyvin. Toinen syy menestykseen liittyy täytäntöpano rakenteeseen. Siis ihmisten sitoutuminen tähän rakenteeseen on ollut aivan ihmeellistä. Näin on pyritty helpottamaan vähän niitä ongelmia, joita olemme kohdanneet. Kolmas johtopäätös on se, että vaikka menestystä oli, niin turhautumista ja ärtymystä oli melko paljon ty- typeristä syistä. Esimerkiksi, jos tarkastaja pyydetään tutkimaan jonkun asian olemassaoloa ja vaaditaan monien monimutkaisten lomakkeiden täyttämistä ilman korvausta, niin miksi kukaan tutkija tällaisen lähtisi ilmaiseksi työtä tekemään? Ja samalla asetetaan velvoitteita, jotka ovat selkeän byrokraattisia, mutta sisällön osalta. Tämä saattaa tuntua vähäpätöiseltä asialta, mutta ei ole sitä, koska tutkimuksen arviointi liittyy siihen, miten hyviä arvioijia löydetään. Arvioijien pitää olla parempia kuin edustajat, jotka puhuvat tietyn asian puolesta. Muutenhan tämä olisi absurdi maailma. Jotta saadaan parhaat arvioijat, täytyy huolehtia siitä, että saadaan – ihmiset toimimaan hyvin tiedeyhteisön puolesta, vaikka heille ei hyvin tästä korvattaisikaan. Ja voin sanoa, että kun lukee kommentit, erityisesti ei-eurooppalaisten tutkijoiden kommentit siitä, miten komissio tarkasteli näitä tuloksia, oli todella järkyttävää. Enelmästä syistä siis. Lisäksi voidaan sanoa, että rakenne oli riittämätön ja sen pääsihteeri toisaalta. Ja sitten tämän rakenteen johtaja ja tutkimuksen päättäjä. Eikö kyse ole siitä, että oli kyse huonoista henkilöistä, jotka eivät olleet valmiita yhteistyöhön? Oikeastaan on niin, että jos tämä järjestelmä on toiminut, niin se on toiminut siksi, että yhteistyö on toiminut, mutta koko tämä rakennelma ei ollut kovin hyvä – ja me ehdottaisimmekin, että nämä kaksi tointa yhdistettäisiin. Ei se riitä, että yhdistetään kahden toimet yhteen henkilöön, jotta tämä uudistus olisi menestys. Meistä olisi parempi vaan valita uudenlainen lähestymistapa, ei niin radikaalia, että aloitetaan nollasta, koska tiedämme, että eurooppalaisissa toimielimissä pitää ensin neuvotella parin kolmen vuoden ajan ennen kuin päätöksiä voidaan tehdä. Me siis valitsimme maltillisemman tien, järkevän tien, mutta uudistuksen menestys eri painoistaan uusista rakenteista, vaan myöskin hengestä, jossa uudistuksia täytäntöön pannaan. Lopulta olemme vakuuttuneita siitä, että menestystä saatiin, vaikka koko rakennelma on hyvin haavoittuvainen. Se liittyy siihen, mitä ajetaan takaa ja millä menetelmin. Tässä oli ristiriitaa. Tavoitteena on tukea innovatiivista tutkimusta ja tapoina hallinnolliset tavat, menettelyt, jotka ovat hyvin raskaita, byrokraattisia menetelmiä. Tämän tyyppisistä ristiriidoista me pyrimme eroon. Henkilökohtaisemmin puheenjohtaja sanoikin, että en puhua täällä ihan suoraan. ERC ei ole poikkeus, mitä tulee tutkimuksen hallinnoimiseen EUn toimielimissä. ERC on ehkä paras mahdollinen tapaus tällaisessa tilanteessa, joka ei ole paras mahdollinen, koska menetelmä on niin byrokraattinen. Erityisesti tämä liittyy varanhoitoasetuksiin, jotka perustuvat epäluottamuksen varaan. Me olemme kaikki rikollisia, meitä pitää valvoa ja seurata jatkuvasti tilintarkastuksesta huolehtia. Jatkuva valvonta ja tilintarkastusta. Tässä ei ole kyse niinkään arvioinnista. Yliopistoinstituutin johtajana minun toimia tutkittiin 10-20 kertaa tilintarkastuksen muodossa, mutta koskaan ei arvioitu tieteellistä työtä niinkään. Siis tärkeintä on huolehtia muutoksesta – jossa voidaan pitää kiinni siitä, mikä on arvokasta ERCssä. Autonomia, vaikka ei kovin vankka. Ja sitten rahoitus, joka liittyy näihin tutkimusaloitteisiin. Me haluaisimme yhdistää pääsihteerin ja Euroopan viraston täytäntöpanoviraston johtajan aseman. Nyt on ajateltu, että valinta komitea löytää hyvin tunnustetun tutkijan, jonka pitää samalla voida olla voimakas johtaja, koska varmasti taistelu käy kiivana komission koneistossa. Lisäksi käytännön pitäisi olla käyttävä, käyttäjä ystävällisempää, kun ajatellaan arvioja ja panelisteja – jotka jälleen kerran todettava eivät saa korvausta, mutta ovat ratkaisevassa roolissa, että voidaan huolehtia siitä, että uusi instituutti toimii hyvälaatuisesti. Arvioijien panelistien valinta voidaan parantaa myöskin sitä kautta, että luodaan tietopankki, joka olisi julkinen. Me olemme myöskin ehdottaneet, että niin kutsuttuja sopimuksia – muutettaisiin, kun puhutaan apurahoista könttä summina henkilökohtaisemmin, jälleen sanoisin, että järjestelmä, jolla Euroopan komissio rahoittaa tutkimusta Euroopassa niin kutsuttujen sopimusten kautta, on mitä absurdein järjestelmä. Tämä pitäisi muuttaa könttäsummiksi. Ajatuksena pitäisi olla, että luotetaan ja sitten tarkastetaan, ei niin, että valvotaan epäluottamuksen hengessä jatkuvasti, koska tämä tekee hyvin hankalaksi tutkijoiden elämän ja komission elämän. Monet eivät halua anoa apurahoja seitsemästä puiteohjelmasta, koska hakemusmenettely on niin monimutkainen. Tämä on hyvin paradoksaalista, kun ajatellaan, että jossain tutkijayhteisössä – EUta katsotaan hyvinkin karsasti, vaikka EU on hyvinkin avokätinen tukija tutkimuksen alalla. Ensinnäkin toivotaan, että tätä raporttia täytäntöönpanna. Luotan, että niin tehdään ja komission jäsen Potosnik pyrkii parhaansa mukaan huolehtimaan siitä – olen myöskin iloinen siitä, että arviointi toteutetaan kahden vuoden kuluttua, koska me emme saisi sallia sitä, että nämä toimielimet lähtevät elämään tietyn rutiinin mukaan. Näiden toimielinten pitää elää jatkuvasti ja arviointi kahden vuoden kuluessa olisi ratkaisevan tärkeää. Yhteenvedon omaisesti kokeillaan tätä strategiaa, mutta – jos se ei toimi, niin mennään sitten pidemmälle, koska Eurooppa tarvitsee tällaisia uudenlaisen tutkimuksen instituutteja, joita voidaan verrata yhdysvaltalaisiin. Komiteassa Elias Seruni osallistui työhön. Hän on Algeria syntyinen tutkija, joka on tehnyt loistavan uran Yhdysvalloissa – hän oli vastuussa säätiöstä, joka oli 20 kertaa rikkaampi kuin ERC. Eikä hän voinut uskoa, mitä hän näki tässä organisaatiossa, mutta hän oli hyvin sitoutunut siihen, että Euroopalle tarvitaan tällainen Yhdysvaltain suuren instituution vastavoima – mutta kuitenkin, kuten brittiystävät sanoo, piru piilee juuri pikkupräntissä. Eli jos emme saa kunnollista organisaatiota, niin me epäonnistumme. Ja se on tässä ratkaiseva tekijä. ERC-tä palvoo nyt toimeenpanon virasto ihan hyvä, jos se on riittävän itsenäinen. Jos toimeenpanovirasto vain palvelee suurempaa byrokratiaa, niin unohdetaan koko juttu. Se ei menesty. Siitä ei tule sellaista, jota me kaikki toivomme. Eihän sen nimissä, siis kansainvälisesti tunnustettua organisaatiota. Joten Haluaisin päättää puheenvuoroni, koska olemme parlamentissa poliittisessa toimielimessä, joka on valittu tietyksi kaudeksi, mikä lyhyeksi. Joten on ymmärrettävää, että haluatte nähdä tuloksia, ja nyt ehkä ihan huomenna, mutta melko lyhyellä aikavälillä kuitenkin. Nämä toimielimet tarvitsevat aikaa enemmänkin kuin yhden kauden jotta nämä voisivat täysin toimia. Nämä instituutiot tarvitsevat kasvupohjaa voidakseen elää ja kukoistaa, joten teidän tukea ne vaadit ei ainoastaan tulevan neljän viiden vuoden aikana, vaan kun puhutaan uudenlaisista huippututkimuksista, ei toimita lyhyellä aikavälillä, vaan pitkän aikavälin investoinneista on kyse ja Tämän avain avain sen menestykseen, mutta luotan siihen, että nyt kun se on luotu, niin se voi vain parantua tulevaisuudessa. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr für diesen Kiitos oikein paljon, herra Meny, näistä selkeistä kannanotoista. Niistä on varmasti apua meidän keskusteluissamme. Ja varmasti tämä rikastuttaa keskusteluamme kovasti. Keskustelukierroksen viimeisenä annan puheenvuoron herra Metille lyhyttä alustusta varten ja sitten kollegat saavat puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hetkinen, lataan tässä esitykseni tänne ruutuun.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 Hyvää iltapäivää kaikille. On ilo olla täällä monista syistä oikeastaan, koska parlamentti on äänestänyt sen puolesta, että luodaan eurooppalainen tutkimusneuvosto. Se oli ratkaisuna päätöksentekijänä seitsemän puitelman puitteissa äänes, puolusti myös sitä, että luodaan toimeenpanovirasto. Muistan muutaman vuosi sitten, kun tästä äänestettiin, ja olen vastuussa parlamentille myös koska se on budjettivallan käyttäjä, minun täytyy vastatella budjetista ja myös hallinnollista vastuussa, vastuussa suoraan parlamentille. On tärkeää, että voisin raportoida teille ja haluan välittää tiettyjä viestejä. Ensinnäkin eh, heijastelisin tässä sitä, mitä kollega jo sanoi. ERC siis on menestys. Se on loistava alku, vielä nuori elin, mutta sen alku on ollut varsin merkittävä. Toiseksi rakenteena täytäntöön panemme investointeja, joka on varsin huomattava 7,5 miljardia euroa, joten tässä on tärkeää toimia hyvin. Meillä on sellainen slogani, että teemme sen paremmin, nopeammin ja halvemmalla tätä teille esitellä. Sitten sellainenkin piirre, että ERCn rakenne saa aikaan muutosta tutkimusalueella Euroopassa. Tänään esitän joitakin lukuja ja faktoja virastosta, miten se toimii ja yritän kuvata tilannetta esimerkkejä. Vielä ollaan varhaisessa vaiheessa, mutta luotamme siihen, että saamme varsin luot, hyviä lupaavia tuloksia. Puhun hiukan siitä, miten virasto on tarttunut katsauspaneelin suosituksiin ja haluan vain muistuttaa siitä, mitä avaintavoitteita e- tälle vuodelle on asetettu. Ensimmäinen asia oikeastaan on, että juridisena yksikkönä matkimme tavallaan komission pääosastoja. Tässä pää Tärkeintä meille on henkilöstö. Tämä on johtoryhmä, joka on nyt viroissa. Kaikki nämä ovat Virkamiehet on lähetetty tähän virastoon. Tästä näette, miten on henkilöstö jakautunut, ei mitään vallankumouksellista, mutta sanoisin vain, että kolmen vuoden toiminnan jälkeen meillä on jo 20 kansallisuutta mukana henkilöstössä. Se on tärkeää, jotta näkyy kulttuurinen monimuotoisuus, tai Eurooppa edustaa. Mitä tulee sukupuolen jakaumaan, olemme erittäin ylpeinä. Voimme osata, että kaksi kolmasosaa työntekijöistä on naisia, vain kolmasosa miehiä. Selkeä muutos, varsin tervetullut sellainen verrattuna aikaisempaan. Ja sitten kun keskitytään väli- vä- väliaikaisiin mm, sopimustyöntekijöihin, niin tästä näette, että Meillä on varsin paljon tutkimusohjelma virkamiehiä. Meillä on noin 41 tohtoria, jotka on otettu mukaan varhaisessa vaiheessa. Me tarvitsemme tämän tyyppistä pätevyyttä, jotta pystymme kunnolla hallinnoimaan ohjelmia. Tästä näkyy henkilöstön edistymistä. Aloitimme oikeastaan aivan nollasta ja näette, että aika nopeasti nyt jo pystymme. Meillä on jo 27 henkilöä töissä aika vähän, mutta me jatkuvasti palkkaamme maksimitaso on 189 vuonna 2013, mutta voimme ehkä säästöäkin saada aikaan tästä. Tässä kuvassa näkyy myös se, että tyypillinen piirre virastossa on, että henkilöstö muodostuu määräaikaisista, jotka tekevät hallinnollisia tehtäviä ja tukevat työtä, kun taas itse virastossa käsitellään tieteellistä puolta työssä. Lyhyesti hallinto talousarviosta tiedän, että tämä on tärkeä asia parlamentille hyvä uutinen on se, että tällä hetkellä olemme parhaiten pärjänneet, kun olemme toteuttaneet ohjelmia alle 3,5 prosenttia budjetista, joka on määrätty hallintoon. Siis me säästämme hallinnollisista menoista ja pystymme sitten kanavoimaan nämä tutkimusmäärärahoihin. Mielestäni tämä on aika myönteinen piirre. Mielenkiintoista tässä kuvassa on myös se, että, että tähän liittyy 25 prosenttia menee tietoteknologiaan, rakennuksiin. Sitten kun katsotaan arviointiprosessia, olemme ensimmäisessä luokassa tieteellisen neuvoston mukaan, mutta meillä on kaksinainen haaste. Tämä, tässä ei ole kysymys pelkästään laadusta, vaan myös korkeasta suosta volyymista saamme noin 3000 ehdotusta jokaisessa tarjouskilpailussa 19 000 on jo arvioitu. Ja tietysti pitää toimia erittäin tehokkaasti, että tähän pystyy. Ja tätä varten olemme pystyneet nimeämään noin tuhat paneelin jäsentä. Tämä on erittäin arvokas resurssi meille. Tämä on varsinainen tärkeä muuttari koko tässä, tässä koko touhussa. Ja tämän lisäksi meillä on tämmöisiä etäsuosittelijoita, joilta saamme lisää asiantuntevuutta tarvittaessa. Niin kuin sanoin, paneelin jäsenet identifioida tai palkata tieteellisessä neuvostossa. Se todellakin pystyy rekrytoimaan ihmisiä kaikkialta maailmasta. 10 prosenttia suurin piirtein arvioistamme tulee Euroopan ulkopuolelta. Tämä on, vaikuttaa monenkin tavoin myönteisesti. Esimerkiksi tulee puolueettomuuteen ja var- ja näin myös ERC on yhteydessä kaikkein tärkeimpiin tutkimuskeskuksiin ympäri maailmaa. Ja sattumoisin useat paneelin jäsenet ovat voittaneet myös Nobelin palkintoja, joten hekin tuntevat mielenkiintoa tähän tehtävään. Vieläkin kiinnostavampaa on, kun tarkastellaan tätä arviointiprosessia ja tuloksia. Jo kymmenen EU-jäsenvaltiota tavallaan tukeutuu ERC, siis kun me tunnistamme tietyt henkilöt huippulahjakaksi, jos en pysty rahoittamaan heitä, niin silloin nämä maat tekevät mitä pitäkin, nimittäin rahoittavat kansallisesti huippututkijoita ERCstä. Ja meillä on myös sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat alkaneet kehitellä samantyyppisiä ERCn kaltaisia järjestelmiä. Puola voitaisiin mainita esimerkkinä. Tässä vain esimerkki analyysistä, jota voidaan tuloksista tehdä. Tässä on yksi eh, tarjouskilpailu. Tässä on kyse nuorista, aloittavista tutkijoista. Tämä liittyy liikkuvuuteen. Ja vasemmalla puolella on erittäin mielenkiintoinen tapa, tapaus, nimittäin Iso-Britannia trikolori tuolla ylhäällä. Kaikki nämä, tämä edustaa muita kuin brittikansalaisia, jotka on houkuteltu tekemään työtä Ison-Britannian ruskealla tai keltaisella väritetty britit itsensä. Sitten kun mennään oikealle, löytyy vaikka Sveitsi, ja näette, että Sveitsikin pystyy houkuttelemaan paljon ulkomaalaisia tutkijoita. Sitten taas Belgia, se, se on paljon, toimii paljon paikallisemmin, niin kuin näkyy, mutta tästä analyysistä nähdään hiukan, minkälaista tiete- tieteellistä politiikkaa harjoitetaan. Nämä ovat kaikki todellakin siis aivan huippuosaajia. Eh, sitten kun ajatellaan sitten tätä houkuttelevuuden tasoa hiukan, niin tässä kuva osoittaa, kuinka paljon hakijoita tulee EUn ulkopuolelta. Tämä on vielä aika vaatimatonta, täytyy myöntää. Noin 5 prosenttia vapurahan saajista ovat Euroopan ulkopuolelta, mutta todellakin olemme kyllä pystyneet herättämään mielenkiintoa ja myös joitakin eurooppalaisia on saatu houkuteltua USA takaisin Eurooppaan. Se, että ESA e todellakin onnistu, niin silloin sen pitää pystyä houkuttelemaan vieläkin enemmän ihmisiä myös kehitysmaista, tärkeistä maista, kuten Kiinasta, Intiasta, Brasiliasta ja jostakin muista maista. Sitten jotakin avainlukuja. Budjetti 2010 on 1,2 miljardia kaikkein suurin budjettikohta tutkimuksessa ja se vain kasvaa joka vuosi. 250 miljoonalla. Jo nyt on myönnetty 900 tutkimusmäärärahaa ja tämä vain nousee jatkossa sitten hiukan tulosindikaattoreista. Tässä voidaan verrata, se on kansalli, USA-lainen kansallinen tiedesäätiö, hyvä vertailukohta – tässä sanotaan, että 70 prosenttia hakijoista saa tiedon hakemuksensa tuloksesta puolen vuoden aikana. Ja sitten taas NSF, se on ensimmäisen sitten. Huomaatte, että emme ole vielä aivan samassa, mutta olemme kyllä lähentymässä, joten olemme aivan samassa liigassa ja tämä onkin hyvä merkki siitä, että asiat kyllä sujuvat. Ja vieläkin suurin vaikuttavampaa on tämä aika, joka menee maksuun. Olen tyytyväinen vuodessaan sanoa, että me maksamme sataprosenttisesti ajoissa. Tämä ei koske vain ennakkorahoitusta, vaan myös välimaksuja. Tästä löytyy näitä lukuja Tästä voimme todellakin olla tyytyväisiä ERCssä. Voisin mainita muitakin esimerkkejä. Professori meni otti esille ongelmia, joita alussa oli. Ei ollut ollenkaan harvinaista, että arvioijia tuli USAsta ja meni useitakin kuukausia ennen kuin he saivat korvauksensa sitten kun meidän virastomme tuli itsenäinen, niin pystymme saamaan koko prosessin haltuumme ja nyt maksamme 17, 17 päivässä keskimäärin. Tämäkin on todellakin huomattava uudistus. Sitten pari esimerkkiä, ottakuvaisin, mitä me oikein teemme. Tässä on kaksi hanketta. Molemmat löytyvät energian alalta. Ensimmäinen liittyy aurinkokennoihin. Tiedetään suuri ongelma aurinkokennojen kohdalla on tehokkuus ja puolijournaisia käytetään ja niihin liittyy erilaisia tehtäviä tässä projektissa, jota viedään, joka toteutetaan Sveitsissä – Yritimme erottamaan kaksi tehtävää, valon talteenoton ja varauksen siirron, ja yleensä voidaan lisätä 11-15 prosenttiin tehokkuutta. Tämä on siis huomattava parannus. Toinen esimerkki liittyy ö, typen vedyn käyttöön polttoaineena ja on aika vaikea valmistaa ja varastoida sitä, niin kuin tiedätte, ja tässä prosessissa käytetään kemiallisia aineita. Ja tässä tietyssä hankkeessa, jota toteutetaan Israelissa, siinä käytetään tiettyjä mekanismeja, jotka vähentävät kemikaalien käyttöä ja siinä käytetään valoa. Se on se varsin energiatehokasta. Sitten toinen kohta liittyy ERCn tarkistukseen tai katsaukseen. nyt palaa tähän, koska tässä äh, professori meni, meni mainitsikin tästä asiasta, mutta komissio ja virasto tietysti täysin myöntävät, että tässä on kyllä erittäin laadukas raportti. Olemme kiitollisia työryhmälle, joka tämän tutkimuksen on toteuttanut. Joten olemme samanlaista näistä suosituksista. Tästä olemme laatineet tiedonannon viime vuoden lokakuussa. Sieltä löytyy tällainen tiekartta toimista, joihin ryhdytään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pitää mielessä kahden vuoden aikaraja, jotta saadaan aikaan tarvittavat vaaditut uudistukset. Kilpailukykyneuvosto on myös tästä asiaa. Meillä on siis tapaaminen 2011 heinäkuussa. Sitten avainkysymyksiin. Ensimmäinen liittyy hallintoon. Sitä kuvattiin tällaisena barokkimaisena. Minä itse olen taas minun, minua kor, nyt tulee korvaamaan erittäin huomattava tiedämme, jolla on paljon hallinnosta kokemusta, se on hyvä asia. Jatkossakin tulemme parantamaan hallintopuolta, miten esimerkiksi hallinnoidaan ja hoidetaan asiantuntijakysymyksiä. Meillä on tällainen eri toimien ammattimaisuuden lisääminen meneillään myös. Tässä pyritään antamaan tarvittavaa tukea tieteelliselle neuvostolle jotka tekevät vapaaehtoisen pohjalta oikeastaan työtä, mutta se on kyseessä on erittäin suuri työtaakka. Sitten täytyy saada aikaan tällainen pysyvä riippumaton identifikaatio komitea, koska tieteellisen neuvoston jäseniä pitää säännöllisesti uudistaa. Ja meidän pitää varmistaa myös täysi avoimuus ERCssä. Esimerkiksi pöytäkirjat ovat julkista tietoa kokouksistamme. Sitten hiukan aikataulusta. ESM pääjohtaja nimetään tänä vuonna. Pysyvä komitea on aikaan myös varsin pian, joten tulemme olemaan varsin kiireisiä tänä vuonna. Sitten sanottiin jo hyvin, että sääntely ja rahoituskulttuuri EU:ssa on mitä on, mutta uudessa tutkimuksessa ehdotuksessa se ei oikein ole toiminut, joten yksinkertaistamista todellakin tarvitaan. Sitten yksinkertaisen menettelytapoja tämä tarkoittaa vähemmän virheitä myös. Pitää parantaa tilivelvollisuutta tai vastuuperiaatetta. Parlamenttihan meitä valvoo, mutta kaiken pitäisi sanoa, että rakenteena täytäntöönpaneva virasto on toiminut aika hyvin. Tämä tulee ohjelmien täytäntöönpanoon, mutta tietysti ES on enemmänkin kuin ohjelma se on tavallaan toimielin. Ja tärkeä elementti tietenkin on 2010 tapahtuva rahoitus, varainhoitoasetuksen uudistaminen. Sitten ne lopuksi 2010 meillä on todellakin paljon tehtävää pitää kehittää tieteellisiä strategioita. Tieteellinen neuvosto pyrkii tehostamaan kansainvälistä toimintaa, houkuttelemaan ihmisiä muuta kuin Euroopasta, kehitetään uusia välineitä, tarvitaan yhteyksiä kansallisiin järjestöihin. Ei pidä unohtaa tietenkään innovaatioulottuvuutta ja EIT, Euroopan teknologian instituutti, on tärkeä neuvottelukumppani. Ja sitä aletaan valmistaa seuraavaa ohjelmaa, toinen vaihe. Tiedottaminen on myös tärkeää, mainitsen sen tässä, koska parlamentti tullaan myös kutsumaan, kun juhlimme sitä, että eh, ehkä jo ennen eh, kesää myönnetään tuhannes apuraha. Ja Belgian kaudella alkaa tällainen virallinen mm, palkinnonjakoseremonia myös. Tässä otetaan käyttöön. Kiitoksia. Darf mich herzlich bedanken. okay, sydämelliset kiitokset tässä kiirehtisin vain vähän, kun meillä seuraavat vieraat tulevat kello kuusi ja haluaisin mielelläni antaa kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ei siis pitkiä puheita. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Oh, ich hän Entschuldigung. Ai, minullahan onkin jo puhujalista. Anteeksi. Edustaja Sukalas. Anteeksi vain. Kiitos puheenjohtaja parista syystä. Ainoastaan siksi, että annatte puheenvuoron, vaan siksi, että hyvin tyytyväisenä voin todeta, että esittelemänne ohjelma syyskuussa silloin sanoitte, että täällä keskustellaan usein tutkimuksesta ja nyt olen todennut, että tästä suunnitelmasta pidetään kiinni. Olen myöskin hyvin iloinen siitä, että Roina Votni on paikalla. Hän on professori, joka on ollut aikaisemmin jäsen, jäsen. Nyt hän on johtajana. Minä olen ollut tutkimusjohtajana omassa maassani Kreikassa aikoinaan ja olen hyvin iloinen siitä, että tieteellinen neuvosto on nyt myöskin jaloillaan Kiittäisin kaikkia osallisia nyt, koska olisi ikävää, jos työssäsi kiitosta. Komission jäsen Patosnikia pitää myös kiittää, kun hän on onnistunut siinä, mikä on meiltä epäonnistunut. Siinä mielessä, että eri alojen aloitteita on voitu yhdistää, kun ajatellaan infrastruktuuria – liikkuvuutta, erilaisia rakenteita, niin nyt on mahdollisuus ajaa suurta tärkeää tutkimusta. Näisestä voidaan olla kiitollisia Rapotasnikille, koska hän on luonut uutta ulottuvuutta Euroopalle, ulottuvuutta, jota aikaisemmin ei Euroopalla ollut uudenlaisen huippututkimuksen alalla. Herra puheenjohtaja, me emme elä täällä tyhjiössä. Emme tietenkään kaikki liikkuja muuttuu myös maailmanlaajuisesti. Enkä usko, että voimme oikein onnistua näkymissä vuodelle 2020. Trends 2025, tässä meillä on omat ajatuksemme, emmekä voi oikein sanoa, että olemme nyt lähentyneet tässä Yhdysvaltoja. Se olisi kyllä itsepetosta, jos näin sanoisimme. Emme oikeastaan pysty kilpailemaan Yhdysvaltain järjestelmän kanssa. Sinne on luotu tällainen kolmiojärjestelmä, tutkimus, koulutus ja innovaatio. Kaikki yhdistettiin toisiinsa 50 vuotta sitten. Siellä järjestelmä on paljon tehokkaampi kuin täällä meillä. Minulla on ollut ennen mahdollisuus jo painottaa sitä, että on todella ikävää, että Eurooppa, neljästä on vuoden johtoaseman jälkeen on menettänyt tämän roolin, kun 50-luvulta lähtien emme ole pystyneet saamaan tätä johtoasemaa takaisin. Me lähestymme jatkuvasti huippua, mutta emme pääse ihan sinne asti. Tietenkin on selvää, että Euroopan unionin rakenne on toinen. Kun ajatellaan järjestelmää, joka on vuosia sitten jo otettu käyttöön Yhdysvalloissa, kilpailu kuitenkaan koskee ainoastaan meitä, vaan myöskin yhdysvaltalaisia tietenkin. Ja sitten voidaan sanoa näistä tutkimuslaitoksista, että niistä saadaan erittäin hyviä tutkimustuloksia, mutta kyllä maailmanlaajuisesti Yhdysvalloissa parataan paremmin. Sama koskee muuten patentteja. Byrokratian osalta voin olla kanssanne samaa mieltä. Tärkeää on se, että tieteellinen neuvosto todella toimii tällaisen erinomaisuus huippuosaamisperiaatteen mukaan, mutta ihmisten työtä ei saa haitata niin, että lähdetään pitkiin hallinnollisiin raskaisiin menettelyihin, eikä pitäisi aina lähtökohtaisesti ajatella, että kaikki ovat roistoja, petoksiin valmiita. Meillä on ollut mahdollisuus keskustella täysistunnossakin tästä, mutta Eurooppa on oikeastaan käsinyt sitä, että Lissabonin strategiaa ei täytäntöön pantu. Nyt strategian nimi on kaksi, Eurooppa 2020. Ja nyt on ehdotettu, että keskityttäisiin yrittäjyyteen, innovaatioon ja tutkimukseen. Minä uskoisin, että ainoastaan näiden menetelmien kautta voimme pelastua – Meillä on tässä nyt vain tämän kautta mahdollisuuksia. Ja toimia silloin, kun tarvitaan kilpailukykyä. Ruotsin puheenjohtajakausi esitti tämän kirjallisesti. Tiukka kilpailu, että löydetään kaikkien parhaat voimat. Minä tulen maasta. Minä pitäisi ehkä tätä sanoa, mutta Euroopan tehtävä on nyt kulkea tätä tietä. Haluaisin siis kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tätä tärkeää työtä. Erityisesti teitä, herra puheenjohtaja, kun annoitte mahdollisuuden keskustella täällä näistä aiheista. Kiitos, edustaja, edustaja Kavalio. Thank you, President. Uh, first of... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella Järseen johtoja ja toimeenpanoviraston johtaja tästä hyvästä työstä, jolla tuetaan eurooppaista tutkimusta. Vaikkakin rahoitus on vielä rajoitettu. Haluaisin vielä puhua tarkemmin tulevaisuuden asiasisällöistä. Eli kuinka voitaisiin vielä yksinkertaista toimintoja. Vaikuttaisi siltä, että EITn osalta tässä on pystytty eh, ehkäpä teidän kokemustenne perusteella eh, yksinkertaistamaan rahoitusmenettelyjä. Eli siellä on enemmän itsenäisyyttä kuin teidän tieteissä neuvostossanne? Eli kuinka täytyy toimia? Odotatteko varainhoitoasetukseen radikaalia muutosta, jotta saatte virtaviivaistettua toimintanne? Ja sitten vielä toinen asia. ERCn rooli eurooppaisen tutkimusalueen muutoksen katalysaattorina. Voisiko olla siis yhteistä ohjelmanlaadintaa tai ainakin ehdotusten käsittelyä, sillä jotkin jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti ottaneet sellaisia hankkeita rahoituksensa piiriin, joita olette arvioineet, mutta ette ole voineet ottaa, ette ole voineet myöntää niille rahoitusta. Olisiko siis mahdollista vielä e, institutionaalisoida tätä toimintaa? Eli että olisi yhteisiä e, ohjelman laatimismenettelyjä tai muuta tällä tutkimusalueella. Edustaja Madura. Muchas, muchas gracias, uh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös ensin onnitella teitä teidän työstänne ja innostanne ja kiitoksia myös, että tulitte valiokuntaan keskustelemaan näistä kysymyksistä. Ja näin saamme tietää, miten ERC on toiminut. Sitä ei ole aina pidetty seitsemännen puitelman huippu ohjelmana olisi hyvä, jos olisi täällä useamminkin, vaikka täytyy myönnystää, että tämä läsnäolo tulee erittäin hyvään aikaan, koska juuri nyt meidän pitää alkaa tietää, mitä pitää korjata, jotta voimme alkaa muutelman korjaamisen. Ehkä yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuuden varalta lähitulevaisuudessa jo on se, onko tämänhetkinen ERCn rakenne oikea vai pitäisikö tehdä niin kuin ovat ehdottaneet, että siirryttäisiin rakenteeseen, joka perustuu 107, entiseen 171 artiklan nykyiseen 187 artiklaan, mitä tulee keskivaiheen katsaukseen ja tähän ryhmään, joka se on laatinut. Todellakin erittäin hyvä katsaus hyvä lähtökohta. Aika paljonhan on muutettavaa aika lyhyelläkin aikavälillä jo. Joitakin muita voidaan jättää myöhemmäksi. Jo uusi tarkistusvaihe on tiedossa, jotta tiedetään, onko ERCn rakenne oikea vai pitäisikö pohtia uudenlaista mallia. Haluaisin kysyä teiltä Voitaisiinko siirtyä seuraavaan skenaarioon? Oletteko jo valmistelemassa se tutkimuksia? Onko työryhmiä perustettu? Koska vaihtoehtohan pitäisi sitten määritellä, jos näin päätetään. ennen kuin uusi puutelma aloittaa työnsä. Toisaalta haluaisin kysyä Herra me teiltä. Onko tämä asia, jota olette jo pohtinut, ja samoin herra meni, niin minkälaisia argumentteja teillä on sen puolesta, että siirretään artiklaan 187. Sitten haluaisin puhua hiukan enemmän budjettikysymyksistä lukujen lisäksi, mitä tulee tähän budjettiin suunnittelun, joka tehtiin seitsemäksi vuodeksi. Haluaisin tietää teidän mielipiteenne, ovatko ennusteet täyttyneet ja miten arvioitte tähän mennessä toteutunutta ja onko, on, onko puuttunut budjettia niin, että ei ole voitu, voitu antaa tarvittavia stipendejä tai apurahoja esimerkiksi. Ja ehkä lopuksi vielä te kolme piditte ERCtä menestyksenä. Minä myös jaan tämän mielipiteen. Mutta tämän lisäksi pitää toimia todellakin positiivista, näin tarttua eri ongelmiin. Se on minusta tärkeää, mutta haluaisin teiltä jokaiselta kuulla, mitä te muuttaisitte tulevaisuudessa, jo, mitä siis pitäisi tehdä kahdeksannen puitelman kohdalla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Edustaja Tines. Hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä nyt, tämä on ollut erittäin poikkeuksellinen hetki, koska lopultakin on saanut, saatu hiukan tuore, raikasta ilmaa. Sa, olemme saaneet tiedä näistä tutkimuksesta, mutta emme ole tuloksesta kuitenkaan saaneet tietää. Tämä on ollut senkin takia hyvä, että lopultakin näemme, että Euroopasta löytyy hyviä tutkijoita. Tutkimuste on siis yksilöllistä työtä ja näin ollen uskon, että olemme luomassa tällaista aukkoa, joka ei koskaan tot, täyty tällä rakenteella maailma, jossa projekteja ei anneta aina tutkijoille. Joissakin maissa annetaan tehtäviä, mutta ei puhuta siis tällaisista määrärahoista tai stipendistä. Tämä on tärkeä askel ilmeisesti. Ja ensimmäinen kysymykseni kuuluu, kun ajatellaan tätä ensikokemusta, joka teillä on ollut nuorista tutkijoista, eikö olisi kiinnostavaa esittää suositus sen sellaisen politiikan puolesta, jota pitäisi harjoittaa tutkimuspolitiikassa. Näissä ERCn pitää siis hallinnoida rahaa, sen pitää olla johtoasemassa, mitä tulee peruskäsitteisiin tulevaisuudessa. Ja teillä on paljon tietoa, te tiedätte minkälaisia ongelmia nuorilla tutkijoilla on, ja, ja sitten, mistä sitten tehdä käytännön ehdotuksia. Uskon, että tämä on, on se ratkaiseva käyttää tätä kokemusta hyväksi. Ja vielä lisäksi uskon, että meidän pitäisi antaa teille kapasiteetti, että voitte arvioida maa maalta niin, että voidaan tehdä suosituksia tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi meidän, teidän, meidän tapauksemme Espanjassa toistan. Stipendit annetaan eri taholle kun joku projektin tekee siksi, on suuria hankkeita, joihin ei liity yhtä ainoa määrärahaa, tutkimusmäärärahaa. Ja näin ollen johdonmukaisuus projektien, koulutuksen ja hankkeiden välillä on olennaista. Ja haluaisin tietää, voisitteko te toteuttaa tätä ja minkä... Minä itse olen yliopistossa professorina edelleenkin, annan, pidän tunteja tai luentoja, tämä on viimeinen vuoteni. Niin mutta tutkijoiden tehtävän ja työ on edelleenkin varsin vaikea. Tämä on vähän niin kuin lähetystyöntekijän elämä, joka on täynnä vaaroja. Sitten toinen kysymykseni. Olen todellakin kiitollinen, kun puhuitte varsin suoraan byrokratiasta. Mekin tavallaan olen byrokratian vankeina. Meitä pidetään rikollisena. Joskus ei haluta maksaa edes matkaa, jos lippu on vaikka nyt hukkaan. Tästä koemme päivästä toiseen. Olemme todellakin epäilyksen alla. Tutkimuksesta myös puhuu. Tässä pitäisi soveltaa mahdollisimman nopeasti artiklasta 27 ja luonnollisesti, koska byrokratia jatkuvasti on tällainen hirveä, joka vaatii yhä enemmän tavallaan neitsyitä syötäväkseen. Siis kolmanneksi vielä, tämä on tärkeä seikka minulle, yksi asia erittäin tärkeä. Mitä tapahtuu mm, humanistiselle aineelle tutkimuksessa? Mikä tila niille on? Humanistiselle aineelle on varattu. Herzlichen Dank. Oikein suurimmäiset kiitokset. Kollega Kudera de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser telegráfico. Em primeiro lugar, os cumprimentos. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti. Ensinnäkin kiitokset ja onnittelut tälle tiimille. Maine on todella hyvä. Todellakin eh, jäsenvaltioissa eh, ja minun ei maassani Portugalissa toiminnastani pidetään erittäin paljon. tällä hetkellä ainakin eurooppalaisittain rahoituskin on ihan mukalla tasolla. Joka tapauksessa täytyy rakentaa luottamusta juuri nuorissa tutkijoissa, sillä se on perusta tulevaisuudelle. Eli on erittäin hyvä, että meillä on näitä aloittelijoiden tukimuotoja ja sitten myöskin Äh, kokeneemmille tutkijoille. No, e, Euroopan tutkimuspotentiaali on hyvin asymmetrinen. Jos katsotaan tutkijoiden liikkuvuutta, niin voidaan tarkastella, kuinka paljon eri hankkeita on missäkin maassa tuettu. Tässä on tiettyä keskittymisen eh, problematiikkaa. Eli kysymys on sitten kriittisen massan eh, luomisesta ja, ja tässä saattaa käydä niin, että aina tuetaan tiettyjä ja tutkimusryhmiä tietyissä maissa, ja tähän tuskin hankkeella pyritään. Eli tässä on riskinsä että eh, samalla myöskin eh, loistavista nuorista tutkijoista tehdään eh, hallinnoijia. Ja sitten vielä yksi. Mitä tulee näiden hankkeiden ei arviointikriteereihin? Tässä on erilaisia julkaisuja ja niin edespäin. No, riittääkö tämä? Onko tämä menestyksen kriteeri? pelkästään julkaisujen määrä. Ehkäpä olen ymmärtänyt tämän väärin. Entäpä arviointi? Eli kuinka tässä pitäisi määritellä tuo arviointi? Kyllähän jotain tällaista tarvitaan, kun myönnetään rahoitusta etukäteen. Onko niin, että, ne, että nämä projektit sen kuolevat tavallaan luonnollisesti näin? käy akateemisessa maailmassa niin kuin luonnossakin. Entäpä sitten valmistelevat hankkeet? Toivottavasti todella tämä jatkuu sitten. Ja rahoitus riittää vuoteen 2013 ja pitemmällekin. Minusta teidän esityksessänne oli hyvää kunnianhimoa. Ja että haluatte, että tästä tulee tavallaan eurooppalainen tutkimussäätiö. Tämä ei ole mitenkään huono tavoite. Sillä voidaan sanoa, että nämä ovat erittäin kunnioitettuja toimijoita, tällaista rahastot ja säätiöt mutta tietysti tarvitaan myös äh, kunnon rahoitusta myös seitsemän puitelman jälkeen. Kiitoksia vielä kerran. Kuliin Matias. Kiitos oikein paljon, kollega Matias. Obrigada, senhor presidente. Eh, antes de mais, gostaria... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää näistä esityksistä, joita pidin oikein mielenkiintoisina. Ja tässä nyt muutama kollega on vienyt minun kysymykseni, mutta ei se haittaa. Minulle jäi muutama kysymys kuitenkin vielä jäljelle. Ensinnäkin meidän pitää varmasti arvostaa sitä, että se on niin menestynyt. Taminen ja Helgan, äh, niin juuri puhui siitä, että nyt siirrytään tästä ensimmäisestä vaiheesta toiseen tavoitteeseen, mutta tämä on kyllä tärkeää, kun ajatellaan eurooppalaista tutkimusaluetta. Tässä on nähty hyvin merkittävä muutos. Kuitenkin jäljelle on jäänyt myös muutama ongelma. Rahoitusjärjestelmä, suunnittelujärjestelmä pitkällä aikavälillä ja muut ongelmat, jotka liittyvät juuri yksinkertaistamiseen – on hyvin tärkeää, että katsotaan kehitystä näiltä vuosilta. On tärkeää, että pyritään yksinkertaistamiseen ilman muuta. Ei voida tietenkään erottaa tieteellistä puolta hallinnosta täysin, mutta yksinkertaistamisen tulisi silti olla mahdollista. Hyvä järjestelmä on se, että on apurahoja ja stipendejä. Useinkaan on niin, että me vain matkimme Yhdysvaltoja. Tärkeää on, että tutkijat todella voivat hallinnoida omia resurssejaan, tehdä päätöksiä, mutta lopulta haluaisin sanoa, että tämä on nähtävä mekanismina, että voidaan saada aikaan muutosta. Ja tähän liittyy nyt tiettyjä ongelmia liittyen esimerkiksi siihen, että resurssit keskittyvät erittäin voimakkaasti Tämä on ongelma, joka elää edelleen ja tämä on hyvin perustavaa laatua oleva kysymys. Miten tähän ongelmaan mielestänne voidaan puuttua, kun ajatellaan, miten suuria eroja jäsenvaltioiden välillä on, kun ajatellaan kapasiteettia, yliopistojen lukumäärä ja niin edelleen. Tässä on siis epätasa-arvoa jäsenvaltioiden kesken ja myöskin jäsenvaltioiden sisällä. Tällä alalla te varmasti voisitte tehdä paljonkin muutoksen aikaansaamiseksi. Toinen tärkeä seikka. Monet ovat sanoneet, että Helganovani on tehnyt tärkeää työtä eurooppalaisen tutkimusalueen luomisessa. Totta kai on huolehdittava siitä, että saadaan aikaan kestävä järjestelmä. Muutenhan tämä ei voi Euroopan tasolla toimia. Kiitos oikein paljon. Kiitokset. Edustaja Kolaskapobinska, viimeinen puheenvuoro. Euroopan äh, unionin eri jäsenvaltiot hyötyvät eh, hyvin eri tavalla tutkimusrahoituksesta. Haluaisin kuulla, mikä on teidän käsitykseni siitä, minkä takia tilanne on näin, on näin epätasapainoinen. Erityisesti minua kiinnostaa uusien jäsenvaltioiden tilanne, sillä ne ovat jääneet erityisesti jälkeen rahoituksessa. Mikä on teidän analyysinne tästä? Nimittäin jos me jatkamme innovoinnin tukemista ja teknologian kehittämistä, niin voi käydä niin, että tässä kärki karkaa yhä kauemmas näistä häntäpään maista. Joten kuinka tätä asiaa voitaisiin auttaa? Kiitoksia. Danke sehr. So, jetzt sind wir schon über der Zeit. Kiitos. Olemme ylittäneet jo aikamme, mutta kaikki ovat kuitenkin esittäneet kysymyksiä, joten pyytäisin täällä vierailtamme, että vastaisitte hyvin perinpohjaisesti, mutta hyvin lyhyesti. Ehkä voitte jakaa tehtävät jotenkin niin, että jokainen vastaa muutamaan kysymykseen. Professori Novotni, olkaa hyvä. Ann, um... No minä voin aloittaa. Haluaisin sanoa muutaman sanan ja sen menestyksestä ja miten siihen suhtaudumme. Hyvin tärkeää on nähdä, että jäsen filosofia on investoida yksittäisiin tutkijoihin, tutkimukseen alhaalta ylöspäin. Me uskomme, että tutkijat yksilöinä tietävät parhaiten, mihin dynamiikka on siirtymässä. He ovat lähimpänä jännittäviä uusia ajatuksia. Meidän tehtävämme on löytää nämä ihmiset ja rahoittaa heitä. Erityisesti tässä rahoitamme tulevan sukupolven tutkijoita. Haluamme pitää heidät Euroopassa tai vakuuttaa heidät Euroopan palaamisesta ja toivomme, että Eurooppa voi olla kiinnostava muun maailman silmissä. Ja se johtaa esimerkkinä standardien asettajana – odotetaan samanlaiset kaikkialla EU-ssa, erityisesti nuoret ihmiset tuntevat erittäin hyvin sen, miten avoimesti ja oikeudenmukaisesti järjestelmä toimii. Kyllä nämä nuoret tutkijat tietävät, kohdellaanko heitä reilusti vai ei, ja kääntävät katseensa erc Ja näin järjestelmämme kopioituu myös niihin maihin, joissa ei ole samanlaista arviointijärjestelmää, että nuoret omassa maassaan ajavat muutosta ja tämä on erittäin kannustavaa meille. Lisäksi johdamme esimerkkinä ja tässä haluaisinkin enemmän hallinnollista joustavuutta ja enemmän innovaatiota siihen, miten ERC voi toimia, mitä se voi tehdä nykypuitteissa – olen esimerkkinä siinä, miten voidaan yksinkertaistaa ja osoittaa, että työt voidaan tehdä myös hiukan toisin ja luvuthan tässä oli jo nähtävissä. Ja palaisin tuohon yhteiskuntatieteisiin humanistisiin aloihin. Yhteiskuntatieteet, humanistiset alat ovat aina olleet omassa asemassaan ERCC. Niinkään kuin muistan, keskusteluissa ei ole koskaan kyseenalaistettu sitä, kuuluvatko ne toiminta kyllä kuuluvat. Budjetin osalta 14 prosenttia. Muistuttaisin, että 10 prosenttia on varattu eri alojen välisiin projekteihin. 14 prosenttia. Ja nyt on kuultu, tänä aamuna kuulimme, että luvut yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen osalta ovat kasvamaan päin, kuten, koska kuten insinöörit, niin tässä on kyse kahdesta yhteisöistä, jotka nyt ovat löytäneet ERCn ja todenneet, että tässä on heitäkin varten. Puiteohjelmassa näin löydetään tämä alhaalta ylöspäin lähestymistapa, ja tämä on meille hyvin kannustava. Jatkamme tällä tiellä. Lopulta sanoisin sanasen tästä keskittymisestä, resurssien keskittymisestä ja siitä, että – jakama on melko epäsymmetrinen. Tässä jälleen uskon, että voisimme johtaa lähinnä esimerkin voimalla. Maat itse, tehän esititte kysymyksen, miksi tällaisia eroja on. Osittain tämä liittyy siihen, että maat eivät investoi riittävästi tutkimukseen, koulutukseen. Ja me näemme kyllä korrelaatiota sen välillä, miten paljon maassa investoidaan ja miten paljon ERC myöntää apurahoja. Siksi on tärkeää erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi sanoisin, miksei korva merkittäisi tiettyä prosenttiosuutta, vaikka prosentti tai kaksi tai kolme rakennerahastoista perustutkimukseen rakennerahastoissa niin, että näin päästäisiin tasolle, jolta voidaan myöskin kilpailla ERCn apuraista. Minä olen saanut kannustavia viestejä, kun kokoonnumme vähän aikaa sitten Bukarestissa esimerkiksi. Silloin puhumme paljon romanilaisten kollegoiden kanssa ja kuulemamme viesti on se, että pitäkää kiinni tästä huippuosaamisesta aina aina kriteerinä. Älkää lähtekö myönnytykseen ollenkaan, koska tätä kautta mekin vahvistumme. Mutta tietenkin maiden itsensä on myös tehtävä oma osuutensa, jotta voidaan luoda sellaiset olosuhteet yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja rahoituksen kautta tietenkin, kuten Puolassa ilmeisesti nyt tehdään, jotta päästäisiin muun Euroopan tasolle. Ja tässä mielessä se, mitä nyt tapahtuu, näyttää mielestäni hyvin kannustavalta. Kiitos. You have finish. Uh... uh siitä, mihin te päätitte. Todennäköisesti menee jonkin verran aikaa ennen kuin uudet jäsenvaltiot saavat kiinni vanhat, mutta ensinnä mielestäni on olemassa toivoa Esimerkiksi kun ajattelen men- kokemusta, niin meillä on paljon äärimmäisen loistavia, briljantteja opiskelijoita Puolasta. Tietysti menee kymmenen vuotta ennen kuin näistä tulee sitten edistyneitä akateemikkoja pystyvät kilpailemaan määräystä, mutta tässä tapauksessa sanoisin, että älkää yrittäkö keinotekoisesti muuttaa tilannetta. Meidän pitäisi olla kiinalaisia Kiina lähettää opiskelijoitaan kaikkialle, erityisesti USAhan, jotta saa parha- parhaan koulutuksen. Mutta nyt sitten ne pala- palauttavat huippututkijansa Kiinaan kaikkialta maailmasta. Ja minun nähdäkseni tämä kiinalainen strategia on ollut erittäin nopea ja tehokas, joten tämä on yksi keino. Toinen tapa, joka saattaisi vielä meidän mm, pidämme, kun ERC liittyy siihen, miten rahoitetaan Marie Curie-stipendejä. Tätä voitaisiin laajentaa, koska Marie Curie-apuraha on tällainen tutkinnon, toisen tutkinnon jälkeinen rahasto. Ja meiltä puuttuu tällaista rahoitusta Euroopassa antaisin luvun, on 60 000 äh, tällaista määrärahaa USAssa. Kaksi kolmasa näistä määrärahoista myönnetään muille kuin amerikkalaisille. Ja tutkimuksen vahvuus on siinä, että se houkuttelee nuoria tutkijoita kaikkialta maailmassa. Ehkä joku on syntynyt Amerikassa tai amerikkalainen kansalainen, joka johtaa tällaista arvostettua yksikköä USA yliopistossa, mutta todennäköisesti heitä on vain 10 prosenttia avustajista ja työntekijöistä, jotka ovat amerikkalaisia. Uskon siis, että Euroopan pitäisi ennen kaikkea yrittää kilpailla USAn kanssa, että se voi pitää mahdollisimman monia tutkijoita Euroopassa – tai sitten tuoda heidät, palata heidät takaisin tai houkutella sitten intialaisia, kiinalaisia muita huippuja Eurooppaan, jotta, jotta voidaan vahvistaa omia laboratorioitamme, tutkimuskeskuksiamme. Ja henkilökohtainen kommentti. Min, minä opiskelen itse Ranskassa provinssissa ja sitten toimin jatkossa USAssa ja tämä kokemus oli minulle aivan unohtamaton se merkitsi koko loppuelämäni, koska opin, mit, mitä tarkoittaa kunnollinen kirjasto esimerkiksi ja kaikki muu siihen liittyvä mielestä, niin meidän pitäisi tarjota paljon enemmän mahdollisuuksia parhaimmille tohtorin väitöstä tekevillämme, eikä tähän pitäisi mennä kuutta kuukautta siitä, kun Marie Curie määrät annetaan jollekin, ja sitten sen välillä, kun lopulta henkilö itse tietää, kuinka suuren summan saa. Kuusi kuukautta on aivan liian pitkä aika äh, sopimuksen tekemisessä, jälkeen kun päätös on tehty. Tällaiset uudistukset ovat ratkaisevia, koska byrokratia voidaan yksinkertaistaa. Puolan kovasti tilivelvollisuutta, vastuullisuutta, tarkistuksia ja niin edelleen, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon seuraamukset. Tieteellinen komission jälkeen kaikki ovat nyt muuttuneet epäille, epäilyksenalaisista ja epäilevät kaikkia toisia. Meidän pitäisi nyt saada aikaan yhteisö, joka perustuu tut- luottamukselle. sitten jos joku huijaa, sitten vahvat sanktiot peliin. Julkiset sellaiset. Mutta komitea, joka koostuu huippuhenkilöstä, että heitä tarkistaa parikymmentäkin kertaa he ovat liian hyvin koulutettuja, jotta heidät vähennetään tällaiseen asemaan. Komission pitäisi keskittyä siihen, mikä on tärkeää, eikä sekundaarista. Sitten rahoituksesta. Rahoitus on tärkeää, mutta rahoitus ei ole kuitenkaan ratkaiseva tekijä. Jos rahoitusta ei hyvin hallinnoida, ei sillä ole väliä on tärkeää, että se saa jatkossa enemmän rahaa, mutta vieläkin tärkeämpää on, että virasto on riippumaton ja pystyy hallinnoimaan varoja asianmukaisella tavalla. Se on paljon tärkeämpää kuin rahan määrä, jota myönnetään virastolle. Liikkuvuus todellakin ratkaisevan tärkeä kysymys, mutta mielestäni liikkuvuutta voidaan edes auttaa muillakin keinoin, esimerkiksi Marikyri-säätiön toiminnan kautta. Joku täällä kysyi, emmekö muuta nuoria tutkijoita asiantuntijoiksi hallintokysymyksessä. Kyllä, se on totta. Monissa maissa, mukaan lukien oman, niin monissa, monet yliopistot eivät pysty hakemaan eurooppalaisiin ohjelmiin. Ne ovat laatineet erityisiä yksikköjä, jotta pystyvät tekemään hakemuksen enkä puhu ERCstä, vaan puhun muista seitsemän puitelman ohjelmista. Jos byrokratisessa maassa, kuten Ranskassa, täytyy hankkia erityisasiantuntevuutta, niin silloin joku kyllä on mennyt, mennyt hiukan pieleen. Joten yksinkertaistamista tarvitaan erityisesti, mitä tulee varanhoitoasetukseen. Tämä on aivan välttämätöntä, jos halutaan kunnolla käyttää eurooppalaisia rahoja ja tehokkaasti niitä käyttää myös. Thank you. Very quickly, uh, to answer Ms. Professor Carvalho, uh, thank you for the question. Kiitos ihan lyhyesti. Kiitos kysymyksestä. Ei tee. Tämä on mielenkiintoinen vertailutekijä. EIT katsoo ERCn suuntaan välttääkseen muutamia niistä ongelmista, joita me olemme – tavan, Ja nyt me ehkä voisimme löytää jotain mallia e teistä Sui generis malli ensinnäkin toisin kuin ERCssä, jossa on toimeenpanovirasto. Eli ehkä tässä olisi vähän pohdittavaa. Mutta itse on eri asia, kun se on yksityisen ja julkisen hanke. Eri mielessä kuin ERC ja tällainen uusi huippututkimus on hyvin julkinen asia. Alkurahoitus meillä on tällä hetkellä apuraha, jossa on yksinkertaistettu menetelmä. Me yksinkertaistimme niin paljon kuin pystyimme yksinkertaistamaan ja nyt meidän pitäisi pystyä yksinkertaistamaan vielä enemmän, mutta emme ole päässeet ihan vielä tähän vaiheeseen. Tietenkin mielellämme haluan nähdä, mikä ehdotus tulee varainhoitoasetuksen muuttamiseen, mutta me varmasti joudumme pohtimaan näitä asioita edelleen. Arviointijärjestelmä ja kansallisuuskysymykset. Tämä on mielenkiintoista, kun käymme eri maiden pääkaupungeissa ja Massa sanoi, että käytetään vain tuota erinomaisuutta, huippuosaamista. Joskus on kansallinen ongelma Romania yhtenä esimerkkinä – on hyvin mielenkiintoista, kun keskustellaan romanialaisen ministerin kanssa, joka on myös nuori tutkija, niin hän esitti ehdotuksena, että ERCn arviointifoorumi, joka on todella loistava järjestelmä tällaisen vertaisarviointiin, että katsottaisiin Romanian rakennerahastoja, jotta voitaisiin tukea romanialaisia tutkijoita. Huippuosaamista ainoastaan ERCn foorumia käyttäen. Tämä yhdistäisi parhaita puolia. Madurel budjettikysymyksestä 7,5 miljardia euroa oli hyvä lähtösumma ja menestys on 12-15 prosenttia. Se on hyvin kilpailukykyinen ja vaativa, mutta osoittaa järjestelmän luotettavuuden todella huippu, huipun huippu. Mutta selvää on, että ensin nähdään, että hakemusten määrä lisääntyy ja varmasti uusia välineitä on luvassa, joten tarvitaan varmasti enemmän resursseja tulevaisuudessa, mutta, mutta hyvä alku ei siinä mitään. Ja kahden vuoden kuluttua tai heinäkuussa 2011 lähdetään tarkastelemaan uudestaan melko pian siis ja uusi komission on hyvin, hyvin sitoutunut paneelin ja neuvoston johtopäätöksen toteuttamiseen hyvin vakavasti hän suhtautuu. Hän kävi meillä, hän on tavannut, no, niin hän tulee käymään kokouksissa ja niin edelleen. Olemme saaneet hyviä viestejä Joten tässä on meidän haasteestamme kyse. Useimmat suositukset ovat sellaisia, että suhtaudun luottavaisesti siihen, että saamme uudistusta aikaan. Paranhoitoasetuksen uudistus on tässä tuo tuntematon aspekti vielä. Mitä muuttaisin? No, varmasti apurahan malli. Tämä liittyy varanhoitoasetukseen ja sitten hallintokysymykset rakenteen ei pitäisi altistua sanoivan pääosaston päivittäisille tarkistuksille, koska tämä on tehoton. Ja miten koulutammeko byrokraatteja? Karele Kampos kysyi tästä aiheesta. Enpä usko varsinaisesti. Minäkin olen opiskellut Yhdysvalloissa, Kaliforniassa, yhdessä erittäin hyvässä yliopistossa. Minä huomasin siellä, miten tehokas hallinto siellä oli. Hallinto on aina olemassa, kun käsitellään julkisia varoja, mutta amerikkalaisissa yliopistoissa, hyvissä amerikkalaisissa yliopistoissa hyvin tehokkaasti tutkijalta otetaan paperityötaakka muille. Ja sitä meidänkin pitäisi ajaa. Saataisiin paremmin toimivia yliopistoja. Huippuyliopistot EASissa ovat sellaisella tasolla, että voivat järjestäytyä, mutta todella siis ollaan nyt menossa oikeaan suuntaan. Tuleeko meistä eurooppalainen kansallinen tutkimusneuvosto Yhdysvaltain mallin mukaan? Eurooppa on erilainen, mutta ei tämä huono malli ole, mutta budjetti pitäisi silloin kerrota, kertoa noin viidellä tai kuudella ja Yhdysvalloissakin meni 40 vuotta NSFn luomiseen, kuten tiedämme. Voin varmaankin päättää puheenvuoron tähän. Kiitos. Kiitokset. Rovana Votni, herrat meni ja metei. Tämä oli hyvin mielenkiintoista eurooppalaisen tutkimuspolitiikan nimissä. Kiitos oikein paljon ja toivon edelleen hyvää yhteistyötä, hyvää jatkaa teille ja Toivon myös, että tämä välttämätön riippumattomuus tulee ylläpidettyä. Jos tarvitsette apua, niin kääntykää meidän puolemme. Näin sanoin kiitos oikein paljon. Tuo esityslistan kohta on saatu päätöksen. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Yes. This day is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 Ladies and gentlemen, Hyvät naiset ja herrat, jatkamme työtämme. Pyrimme nyt tässä lyhyessä ajassa vielä käsittelemään tämän tärkeän aiheen. Me olemme antaneet tutkimuksen tehtäväksi auto- ja ilmailuteollisuutta koskeva tutkimus. Ja nyt tulokset ovat saatavilla ja saamme kuulla tai nähdä jotain tuloksia – Anna-Sofia ja Susa Branco, tervetuloa. Samoin Fernandes Pena. Meniköhän tämä oikein? En tiedä, näin toivon, mutta oikein lämpimästi tervetuloa. Voitte aloittaa, jos lähtee toimivat.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 että tämä sitten ole lykkääntynyt Euroopan parlamentin vaalien takia. All those results have to be mm, seen within this time frame. Mm. <laughs> I will, as we have no, no, not so much time, I will <laughs> follow. It's, uh, the presentation will start with a... Tämä esittely alkaa sillä, että... Eh, tätä SIDAUT-säätiötä, espanjalaista säätiötä. And afterwards we'll make a... Ja sen jälkeen osoitamme, mitä metodologiaa on käytetty ja katsotaan suosituksia politiikan alalle. Jatkanko? Portugis. Uh, it's easier, perhaps, okay. if you want. No. Oh. Because you have translation. Täällä on tulkkaus. Myös puheenjohtaja muistuttaa. No, koska tutkimus on tehty englanniksi, niin jatkan. Kiitos vain. Yeah. Okei. Mm-hmm. <laughs> Ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano. En, en primer lugar, gracias. No, voin puhua espanjaa. Kiitokset, että saimme tulla tänne. Niin, tällä välin, kun hoidamme näitä teknologisia ongelmia, ne ovat jo melkein kunnossa, niin lyhyesti kommentoisin tätä säätiötä, josta tulemme ja jonka kautta olemme pystyneet suorittamaan tämän tutkimuksen. Me olemme tutkimuskeskus ja aloitimme työn autoteollisuudessa tavallaan, mutta sitten on siirtymässä energian alueelle tämän tutkimuksen kautta myös, koska hemos ido encontrando eh, on löytynyt tästä synergiaa eri sektoreiden välillä. Ja tässä on siirtyy autoteknologiasta ilmailuteollisuuteen. Ja tämä koskee myös jossain määrin rautateitä. Tämä on ollut mahdollista että sen takia, koska on, tutkimus on perustunut eri eh, ketjun osin, jotta on voitu siirtyä välttämättömyydestä aina tuotteeseen saakka. Meillä on siis tietoja, eh, henkilöstötietoa, ja niin olemme pystyneet käymään läpi nämä eri vaihtoehtoja, tässä on kuvattu. Siis auto Eh, Teollisuus on varsin vaativaa, mitä tulee aikarajojen kustannuksiin ja teknologiaa, jota pitää soveltaa yhä enemmissä määrin. Sama me olemme analysoineet jotakin tuotetta, jo esimerkkinä vaikka liikenne, Meidän pitää analysoida uusia malleja, yritämme markkinoida niitä mahdollisimman pitkälle ja sen simulaation kautta päädytään sitten prototyyppien kautta ensimmäiseen vaiheeseen teollisessa tuotannossa ja tätä kautta olemme voineet siirtää teknologiaa paikasta toiseen. Toinen avainkohta liittyy siihen, että olemme pystyneet luomaan tällaista spin-off-vaikutusta perustutkimuksesta aina teknologian toteuttamisen molemmilla aloilla, niin ilmailuteollisuudessa kuin autoteollisuudessa. Tästä näette jotakin esimerkkejä tästä kuvasta. Aleationis on yritys, joka valmistaa alumiini sitä tehtyjä osia ja me olemme kehittäneet tämän prosessin täysin ja se on jo tuotannossa tästä vuodesta lähtien. Se alkoi muutama kuukausi sitten. Ja me voimme nähdä, että valmistamme myös varaosia ilmailuteollisuudessa sitten siirrytään tutkimuksen tavoitteisiin ja annan puheenvuoron tässä vaiheessa Anna Sofialle. Uh, tämän lyhyen johdanjan jälkeen esittelemme tämän tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli katsoa kaikkein merkityksellisimpiä synergioita, jotta voidaan nähdä, ovatko ne merkittäviä autoteollisuuden ja ilmailuteollisuuden välillä ja myöskin, että ehdotettaisiin toimia poliittisia suosituksia näiden synergioiden pohjalta, jotta voitaisiin parantaa molempia sektoreita, jotta molemmat sektorit voisivat siis hyötyä niistä, että voitaisiin siis hyötyä tästä tutkimuksesta. Ensimmäisenä lähdettiin tarkkailemaan mitä kirjallisuutta on ja sitten katsa mitä haasteita on, on käyty, tehty tutkimuksia ja keskusteluita, jotta voidaan niiden pohjalta tehdä suosituksia. Hyvin suuresta määrästä työtä on kyse, kun katsottiin kirjallisuutta. Yli sata asiakirjaa arvioitiin – ja siellä tulivat esiin kaikkein tärkeimmät asiakirjat, joilla voidaan tukea meidän suosituksiamme. Työtapoina tavoitteena oli lähinnä se, että saataisiin molempien sektoreiden sidosryhmien kannat synergioista. Saataisiin kuulla, ollaanko sitä mieltä, että synergia on olemassa ja onko mahdollista – että EU-toimien kautta tuetaan sitä. Yli 200 sidosryhmän edustajiin otettiin yhteyttä. Kyse on teollisuuden aloista, yliopistoista, monen tyyppisistä toimijoista siis on kyse. Keskeisimmät kysymykset, jotka olivat tässä tutkimuksessa esillä, olivat niitä oli noin 15, mutta kaksi keskeisintä alaa liittyvät potentiaaliseen synergiaan ja oliko synergian mahdollisuuksia millä teknologian alalla ja jos niin oli, niin voisiko EUn aloitteesta olla hyötyä ja miten täytäntöönpanosta voitaisiin huolehtia. Me saimme palautetta noin 60 toimijalta – joissa, ja tämä ei koske ainoastaan kyselyä, vaan me myöskin haastattelimme kasvatusten ihmisiä ja olimme yhteydessä puolimetse joihinkin sidosryhmiin suurin eurooppalaisiin, merkittäviin eurooppalaisiin järjestöihin ja Akarin esimerkiksi noin 17, 17 maata oli tässä kyselyssä mukana. Mitkä olivat sitten tärkeimmät tulokset? Yli 80 prosenttia sidosryhmien edustajista olivat sitä mieltä, että potentiaalia on, synergiapotentiaalia siis suuri enemmistö, eivät ihan kaikki. Tämä koski uusia materiaaleja, elektroniikkajärjestelmiä. Yli 70 prosenttia suosi uutta EUn aloitetta – Enemmistö oli myös sitä mieltä, että aloite voisi olla juuri seitsemännessä puiteohjelmassa. Synergiapotentiaalin osalta on todettava, että on pidettävä mielessä se, että eri teknologiat ovat eri tasoilla eri aloilla. Joten joissain tapauksissa on hyvin monimutkaista nähdä, mitä synergiaa voi olla sektoreiden välillä, eli miten voidaan hyötyä yhdellä sektorilla ja toisella sektorilla tehdystä työstä. Joten tämän ongelman ratkaisemiseksi on identifioitava varsinainen synergiapotentiaali ja tuleva potentiaali, joka on aloilla, joita sidosryhmät pitivät mahdollisina, mutta tämä näkeminen tällä hetkellä on melko hankala. Joten tärkeimmät teknologiat, joilla on paljon potentiaalia nyt ja tulevaisuudessa, liittyy alihankintaketjun, siis miten monempien sektoreiden alihankintaketju voi hyötyä. Kaiken kaikkiaan puhuttiin ilmailun alasta, joka voisi hyötyä paljon autoteollisuuden alalta. Myöskin alihankintaketju oli sitä mieltä, että monet järjestelmät, joita käytetään autoteollisuudessa, ovat sellaisia, että ne saattaisivat sopia myöskin ilmailuteollisuuteen. Standardoinnista saattaisi myöskin syntyä synergia molemmille aloille. Teknologiat, joita tämä koskee esimerkiksi useimmat osallistujat olivat sitä mieltä, että suuremmat mahdollisuudet löytyvät uusien materiaalien pohjalta. Myöskin sensorit, älykkäät järjestelmät. Many people believe there is a high... Monet olivat sitä mieltä, että paljon potentiaalia on, mutta tänä päivänä on melko hankala tietää, miten tämän toteutettavissa, kun ajatellaan vaihtoehtoja, kun Molemmat alat tekevät työtä tietyn kysymyksen puitteissa, mutta autoala on päässyt paljon pitemmälle ja aina ei tiedetä, miten teknologia saadaan siirrettyä yhdestä toiseen. Ja sitten jos ajatellaan keski- tai korkea tulevaisuuden potentiaalia, niin ei ole ihan selvää, miten voidaan hyötyä uudelleen kierrätyksestä. Eli tulevaisuudessa ehkä tällaisia aloitteita voidaan toteuttaa Euroopassa Yhdysvalloissa tehdään jo tällaisia aloitteita Airbusin ja Boeingin osalta. Eli ehkä tämmöinen voisi olla kiinnostavaa keskipitkällä aikavälillä. There's some that has some potential, but it's not... Jotain potentiaalia sitten, mutta sen vaikutus ei ole niin merkittävää. Esimerkiksi tästä asiajärjestelmissä. Tämä saattaisi auttaa helikoptereiden ja pienten lentokoneiden osalta suurempien osalta ei ole niin helppoa nähdä potentiaalia. Jotain aloitteita tällä alalla on jo tehty, mutta ei ole pidetty siis tätä potentiaalia kovin korkeana. Ja sitten vähemmän on esimerkiksi moottoreiden osalta, vaikka vaatimukset vaihtelevat kovasti näiden eri alojen mukaan. Tässä ei siis ole niin paljon mahdollisuuksia. Ei siis niin korkea potentiaalia. Mutta jotkut pienet lentokoneet voisivat käyttää autoteollisuuden moottoreita – mutta usein siis vaikutus on hyvin vähäinen. Joten ajatellen niitä aloitteita, joita on tutkittu, voidaan todeta, että on mahdollisuus toimiin, joilla voidaan tukea näitä aloitteita. Ne on jaettu lyhyen ja pitkän aikavälin toimiin, joilla on synergiaa tai mahdollisesti synergia, vaikka ei tarkkaan tiedetä, mitä juuri nyt voidaan tehdä täytäntöpanon osalta. Eli lyhyen aikavälin toimesta suurimmassa osassa sidosryhmien edustajat olivat sitä mieltä, että paras väline on ehkä seitsemäs puiteohjelma. näytellään uusia materiaaleja, IT-järjestelmiä, kierrätyöstä, navigaatiokysymyksiä ja niin edelleen. Ehdotetut aloitteet standardien osalta esimerkiksi liittyvät Akarin ja autoteollisuuden tekemään työhön. Uusi väline, jota voitaisiin täytäntöön panna SIPin puitteissa on se, että saataisiin enemmän tietää että koko alihankintaketjun keskipitkän aikavälin toimista. Tässä ei ole nyt niin paljon uusia hankkeita ehdotettu, enemmänkin sitä, että analysoitaisiin tarkemmin, mitä potentiaalia on ja mitä voitaisiin siirtää alasta, alalta toiselle. Vaihtoehtoiset polttoaineet esimerkiksi, kuten jo sanoin. Toinen tärkeä seikka on se, että yhteistyö lisääntyisi eri foorumeiden välillä, joissa käsitellään näitä kysymyksiä. Kaikissa näissä on paljon asiakirjoja, jotka liittyvät tähän työhön ja hyvän vaikutuksen aikaansaamiseksi olisi hyvä tehdä yhteistyötä ja todeta, missä yhteistyö olisi paikallaan. Joten nyt on mahdollisuus hyötyä paremmin tutkimusresursseita, joita on molemmilla aloilla, jos tehdään yhteistyötä joidenkin kysymysten puitteissa. Ja näin voidaan parantaa vaikutusta. Kahdeksan suositusta on tutkittu synergian kannalta ja näin voidaan vähentää tutkimuksen kustannuksia. Jos puhutaan vaikka älykkäistä järjestelmistä, joita voidaan käyttää molemmilla aloilla, niin – paljon pitäisi tehdä yhteistyötä esin niin, että yksi omalta osaltaan ja toinen omalta osaltaan myös tekee samaa työtä. Joten suositukset ovat, että pitäisi huolehtia paremmasta koordinoinnista, kun puhutaan tarjouskilpailuista. The to foster specific... Niin, että voidaan tukea erityisiä hankkeita, jotka ovat yhteistyössä autoteollisuuden ja ilmailuteollisuuden välillä, mutta myöskin ajatellen esimerkiksi liikennejärjestelmiä ja älykkäitä järjestelmiä tässä yhteydessä. Ei myöskään ajatella tutkimushankkeita, vaan myös koordinoinnin tukitoimia, jotta – nähtäisiin enemmän yhteisiä aiheita. Koko alihankintaketju tässä seitsemässä puiteohjelmassa. It's very important for the different platforms to work more in, when they make... Lisäksi kun puhutaan tutkimusesityslistasta, pitäisi ajatella, mitä aloja tutkittaisiin ja miten alat voisivat tehdä yhteisiä toimia tutkimuksen alalla. Mielenkiintoista olisi myös tukea yhteistyöaloitteita klustereiden välillä, autoteollisuuden ja ilmailun välillä yhteisissä, jotta voidaan tukea yhteisiä aloitteita Lisäksi olisi mielenkiintoista nähdä, miten yhteistyö muuttuu lähivuosina ja mikä sen vaikutus on. Jonkinlainen tarkkailukeskus, jossa arvioidaan yhteistyötä näiden kahden alan välillä. Lisäksi tärkeää näissä tutkimusohjelmissa on se, että saadaan johdonmukaisuutta eurooppalaisen ja kansallisen tutkimuksen välillä eränet hankkeiden kautta. Jotkut toimijat kommentoivat sitä, että jos on toimia, jotka ovat yhteisiä molemmille aloille, niin niitä ei pitäisi ottaa yhdeltä alalta, vaan pitäisi toimia yhteistyössä. Muutama loppuhuomio. Yksi tärkeä seikka on se, että mitä tahansa aloitetta ajatellen sekä ilmailuteollisuuden että autoteollisuuden pitäisi olla mukana. Ja lisäksi voisimme todeta, että lopputuotetta voidaan soveltaa molemmilla aloilla. Ja ihan lopuksi pitäisi pitää mielessä, että tämä tutkimus on tehty syyskuun 2008 ja helmikuun 2009 välillä, joten jotkut nämä kysymykset liittyvät viime vuoteen ja nyt on jo paljon enemmän tietoa kuin silloin aikoinaan oli. Kiitos. Oikein sydämestä kiitokset tämän tutkimuksen esittelystä. Kiitos, että esititte sen niin perinpohjaisesti. Hienoa, että saamme tutustua tähän tutkimukseen. Vaikka lähdimme vähän myöhään liikkeelle, saitte mahdollisuuden esitellä perinpohjaisesti tämän hyvän. Niin, edustaja Odi, teillä on puheenvuoro très, très brièvement. Teidän järjestönne on, ei ole hallituksesta riippuvainen. Haluaisin tietää, kuka pystyy, kuka vaikuttaa tässä säätiössä, kenellä on vaikutusvaltaa. Ja me olemmeko Tätä katantotutkimus on tehty nyt. En oikein tiedä, miksi tämä asia on otettu mukaan esityslistalle. E, ehkä on joku etappi, etappi joka minulta on mennyt ohi. Sitten puhuitte myös hiukan rautateistä tämän lisäksi. Onko se ollut ihan tahallista, että kohdennetaan tutkimus autoteollisuuteen ja ilmailuteollisuuteen vai onko tämä rautatieala sitten sellainen, josta laaditaan täydentävä analyysi. Puheenjohtaja, nyt tulee mieleen yksi yleisluontoinen kommentti, että siihenkin varmaan palataan tässä valiokunnassa, nimittäin kun ajatellaan meitä parlamentin jäseniä, ja sama varmaan koskee kansalaisia ja tutkimuskeskuksia, kun katsotaan, miten, minkälaisia tietoja tulee tutkimuspolitiikasta, onko sitten EU-sta tai jäsenvaltioista, on niin monimutkaisia rakenteita, säätiöitä, järjestöjä, valtavasti eri tahot, jotka hoitavat näitä asioita. Mielestäni jossain kohtaa varmasti eh, tämä on liian vaikea. Usein verrataan maataloutta tutkimukseen, käytetään paljon rahaa maatalouteen, mutta todellakin ja pitäisi siirtää nämä rahat tutkimukseen, mutta pitäisi todellakin voida evaluoida kaikkia näitä varoja, miten taloudellisesti tämä on ollut tehokasta, onko se ollut tuloksellista, saako kansalainen jotakin konkreettista näistä kaikista varoista, joita käytetään tähän tutkimukseen. Saako nyt anteeksi tämä kommentti, mutta äh, haluan kuitenkin tämän päivän lopuksi esittää. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Voitteko vastata? Olkaa hyvä. Eh, sí. Eh, bueno, hay algunas, algunas de las... Täällä tuli joitakin kysymyksiä, joita puheenjohtaja taisi esittää. Mutta mitä tulee tähän tutkimukseen ja säätiöön, niin vastaan kyllä ensinnä te kysyitte, minkä tyypin järjestö te olette. Me olemme tällainen järjestö, joka ei pyri voittoon. Olemme täysin riippumattomia, emme ole riippuvaisia mistään muusta järjestöstä, emmekä ole kenenkään alaisina. Meillä on oma johto, hallitus, neuvosto ja meillä on tällainen sosiaalinen tehtävä. Sitten mit, toinen kysymys, jonka teitte, miksi emme ole ottaneet mukaan rautateitä, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ainakin joissakin asioissa ja yhä enemmässä määrin voitaisiin siirtää teknologiaa näiden kolmen alan välillä. Meidän järjestössämme jo näin teemme. Nyt tällä hetkellä tutkimuksen tavoitteena oli vain käsitellä nämä kaksi sektoria Kuitenkin tietenkin voidaan laittaa tämänlainen uusi tutkimus ja kokemusta voin sanoa, että yhä määrin on enemmän teknologiaa, jota voidaan siirtää kolmen alan välillä. Lopuksi viimeinen kysymys koski, niin on valtavasti osa järjestöjä, en tiedä pystykö nyt, olenko paras henkilö vastaamaan tähän Voin kuitenkin sen verran sanoa, että juuri tämä tutkimus mielestäni, niin sitä voidaan puolustaa sen takia, että se on ensimmäinen askel, jotta voidaan järkiperäistää näitä menoja. Nyt syntyy moninaisia erilaisia rakenteita ja EU yhä enemmän määrin myös suuntautuu tällaiseen tai pyritään, että ei tehdä töitä, tehdä tietotutkimusta eri maissa samanaikaisesti. Tämä tässä pyritään mennä hiukan pidemmälle. Meidän tutkimuksessamme ei ole kyse vain teknologisista alueista tai sektoreista, vaan lisäksi etsitään synergiaa ja tällaista oppiaineiden välisyyttä tai sektoreiden välisyyttä. Ja näin ollen Me työstämme tällä hetkellä tutkimustuloksia ja näin olemme tehneet jo autoteollisuudessa, ilmailuteollisuudessa ja nyt sitten siirrytään ehkä myös rautatiealaan. En tiedä vastasinko tarpeeksi selkeästi. Madame Trautmann. Trautmann. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy myöntää, että tulin varsin kiinnostuneena kuuntelemaan – tämän tutkimuksen tuloksia, koska tulen alueelta, jossa on tällaisia tulevaisuuden kulkuneuvojen osaamiskeskuksia. Meillä on tiettyjä toimia, jotka liittyvät aeronautiikkaan, tiettyisiin hankkeisiin ja me olemme yhteydessä tähän suuren alueeseen Itä-Ranskassa, jossa on suurta suurissa määrin tuotantoa. Siellä valmistetaan osia ydinvoimaloihin. Olen voinut todeta sen, että on olemassa mahdollisuuksia e, yhteyksiä, voidaan siirtää toimintaa alalta toiselle. Tämä on tärkeää erityisesti kriisitilanteessa, mutta kyse ei ole vain valmistajista ja rakentajista, opin tästä moniakin asioita. Ensinnäkin, mitkä teollisuuden alat ovat tämän alaisia? Koska, ovatko nämä valmistajia tai alihankkijoita? Mitä nämä teollisuuden alat ovat, jotka otetaan otettu huomioon? Sitten toiseksi, mikä aikaraja tässä on, tai minkälainen kalenteri. Tällä hetkellä ilmailteollisuudessa, autoteollisuudessa, E, polttoaineiskysymyksissä, mutta myös työllisyysasioissa on todella kiire, jotta löydettäisiin oikeita vastauksia. Meillä on kysymyksiä, joita tehdään erityisesti älykkästä energiasta muun muassa. Te otitte, me olemme ottaneet esille näitä eri elementtejä, mutta minä odotin sitä, että saisimme jo tietoa jotenkin tästä metodologiasta, joka liittyy tähän tutkimukseen, jonka esittelitte. Te luokittelette tämän kolmeen osaan mitä voidaan nopeasti suostella poliittisesti, mitä keskiaikavälillä, mitä pidemmällä aikavälillä. Otitte esille tärkeää potentiaalia, suhteellisen merkittävää potentiaalia ja niin edelleen. Me tarvits- meidän täytyy pystyä voida arvioimaan ja tietämään, miten esimerkiksi seitsemäs puuteohjelma, miten sitä voidaan paremmin suunnita, suunnata, minkä suuntaisesti, minkä tyyppiseen teknologioihin pitäisi kääntyä tai äh, suuntautua. En ole lukenut kokonaisuudessa tätä tutkimusta. Olisin halunnut saada tietää standardeista, patenteista, miten Onko jo tehty tutkimuksia yhteistä patentista, onko rahoitusta mahdollista saada ja mitä tämä siirto edustaa tällä hetkellä. Olin hämmästynyt, mutta on kyllä, tämä on tietysti kiinnostava tutkimus. Te sanoitte, että ei oikeastaan tiedetä, kuinka paljon kuinka paljon siirto, siirtoa tapahtuu alalta toiselle, onko tällaista siirtoa yhdessä asiassa, Mis, mistä sen huomasitte, missä vaiheessa, onko tutkimusvaiheessa vai yhteistyössä, teollisessa vaiheessa. Tällaista tietoa konkreettisesti olisin tarvinnut tavallaan, koska tällainen yleisempi esittely ja akateemisen esittely antaa tällaisen yleiskuvan, mutta en saa kuitenkaan välttämättä tietoa toimintatavoista, joiden kautta voisin määritellä tämä tilannetta paremmin eri alueilla, joilla on tulevaisuuden näkymiä ja minkälaisia tutkimuks- tuloksia voitaisiin ajatella teollisuuden kannalta. Ja lopuksi on tärkeää myös saada tietää, miten on kvantifioitu näitä eri ponnisteluita. Te olette siis määritelleet eurooppalaisen, kansallisen ja alueellisen ponnistelun tason. Hyvä, että nämä kolme tasoa on otettu huomioon. Mutta miten arvioitte, mi, mit, miten, mikä on eurooppalainen asema teidän mielestänne suhteessa muihin maihin, tietysti ajatellen USAta, mutta tietysti myös esimerkiksi Kiinaa? Hiljattain saatoin todeta, että eräs autovalmistusyritys yritys ostettiin Kiinaan, nimittäin Volvo. En olisi uskonut, että kun valmistetaan kotitalouslaitteita, niin sitten sielläkin tuntaisi kiinnostaa autotalousta kohtaan, mutta näin vain kävi. Siis tämä Kiinalla yritys valmisti näitä kotitaloustarvikkeita. Onko siis, olemmeko jäljessä näissä synergiakysymyksissä vai Anteeksi puheenjohtaja, että puhuin tästä näin monia kysymyksiä. Danke sehr. Darf ich noch den Kollegen... Kiitos. Kollega Hen vielä. Merci, monsieur le président. Moi, je vais essayer... Kiitoksia puheenjohtaja. Tukeudun näihin kahteen puheenvuoroon. En halua lisätä mitään, mutta kuitenkin nyt ollaan aivan talouselämän reunamilla. Ei olla tehty hyvää tutkimusta tavallaan, koska jos otetaan huomioon rautateollisuutta tässä yhteydessä, niin silloin tässä syntyy ongelma, jos ei näitä kolmea teollisuudella liitetä perustutkimukseen, erityisesti mitä tulee kompostimateriaaliin, silloin syntyy kaksanenkin perustavanlaatuinen ongelma. pyyntö on tavallaan tehty huonosti, koska olisi pitänyt mennä paljon pidemmälle tässä tutkimuksessa, joka on laadittu, jotta voitaisiin saada pitkän aikavälin visio. Samanaikaisesti olemme siis tavallaan talouden reunalla, niin kuin sanoin, tässä on edelleen käsissä tämä ongelma. Voimme tehdä vaikka kuinka paljon tutkimusta, jos variablet pysyvät, liittyvät työvoimaan, koska kaikki suuret autofirmat ovat siirtämässä toimintansa Euroopan rajojen ulkopuolelle ja Renaultkin tutkii investoi valtavaan laitokseen Venäjällä ja sen tuo näitä autoja sieltä tänne jatkossa Eurooppaan. Voidaan, jos tutkitaan niin varsin paljon, niin voidaan menettää työpaikka. Ilmatilaisuus tämä on vieläkin vakavampi kysymys. Kaksi esimerkkiä voidaan säästää tutkimuksessa, mitä se hyödyttää. Esimerkiksi Isossa Britanniassa, Hollannissa, Italiassa rahoitetaan F-35 lentokonetta, jota kuitenkin USA pitävät tällaisena sarjamurhaina Euroopassa teollisuudessa. Mitä, miksi kannattaa näin tehdä, kun kiinalaiset valmistautuvat laatimaan kilpailijan tälle koneelle ja rahoittavat massiivisesti ja pystyvät löytämään vastaavan, äh, pystyvät valmistamaan valmi, vastaavan mm, laitteen meidän pitäisi voida suojella omia keski, keskeksintöjämme, koska meillä ei aina ole samoja valmistusrajoituksia. Sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy tähän tutkimukseen. Perustanlaatuinen kysymys, nimittäin tämä baby boom sukupolvi, joka kokeilee, on tällä alalla tulee siirtymään kohta massiivisesti eläkkeelle. Minkälaista rahoitusta on käytössä, että voidaan korvata koko tämä sukupolvi, joka on ollut ilmailuteollisuuden vahvuutena, mutta nyt siis poistumassa. No niin, nyt olisin kiitollinen, jos voisitte vastata näihin kysymyksiin ensinnäkin ja toiseksi vielä mahdollisimman lyhyesti. So concerning the industries that um, Mr. Trofman. Niin, teollisuuden aloista. tähän e- selvitykseen on liittynyt erilaisia e, tutkimustyyppejä. Kysymys on esimerkiksi renkaista jostain komponenteista. Meillä on ollut mukana myös yliopistoja ja pk-yrityksiä, kun olemme, la- ja olemme pyytäneet lausuntoja Meillä on myös äh, palautetta eri järjestöjen kautta. Eli näin olemme ottaneet mukaan myös pieniä toimijoita molemmilta sektoreilta. Sitten metodeista. Selvitysten perus lähestymistapa oli nimenomaan tällainen aivan henkilökohtainen selvittely. Eli olemme ottaneet yhteyttä toimijoihin ja näin on pyritty selvittämään, millaisia tutkimushankkeita on ja millaisia erittäin suuria mahdollisuuksia. On hankkeita, joissa molemmilla sektoreilla on voimakasta tutkimustyötä, mutta on vaikea nähdä, kuinka teknologiaa voitaisiin käyttää eri sektoreilla. Eli tähän tarvittaisiin vielä lisäselvitystä. Joten meidän lähtökohtamme on se, että, että näitä asetettaisiin e- paremmin huomioon. Ja itse asiassa jo nyt e, tämä on otettukin jo huomioon, kun, on, e, kun haetaan uusia ha, tuettavia hankkeita. Eli tämä on ensiaskel tutkimustoiminnan kehittämiseksi. Ja mihin meidän täytyisi sitten panostaa? No tietysti tämä liittyy ennen kaikkea näiden sektoreiden omaan kiinnostukseen. Nämä asiat täytyy ottaa sataprosenttisesti huomioon, että saadaan haluttuja vaikutuksia. Millaisia EUn toimien sitten tulisi olla? Seitsemässä puiteohjelmassa komission täytyisi vahvistaa toimia, jotta voidaan luoda näiden sektoreiden yhteishankkeita – täytyisi olla niin, että molempien sektoreiden toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä. Tämä on tärkeää. Uskonpa, että olen tässä vastannut kysymyksiin. Eh, Ehkä viittaan, täydennän hiukan kollegani sikäli, että tämä on ensimmäinen tutkimus, Ensimmäinen asia, joka haluttiin, asia, joka haluttiin tietää, kannattaako e- tutkia toimia, jotka liittyvät teknologian siirtoihin eri sektoreiden kesken. Mitä tulee mat- yksityiskohtaisiin kysymyksiin materiaaleista, no, rakente- on se on vahvistettu nanof- kuituja tai jotka käyttävät enemmän energiaa, ihmetisensä melua tai niin edelleen. Tietysti tämän työn, tämä työ keskittyi enemmän järjestöihin, joita tällä on olemassa, siis tällaisiin foorumeihin, keskuksiin, olemassa oleviin eh, tahoihin, jotka määrittelevät tätä temantiikkaa paljon täydellisemmin kuin me olemme tehneet, ja tämä ei olekaan tässä tarkoituksena korostan. Uskon, että yksi aihe, jota olen tutkinut, josta teemme suosituksen, että tästähän tämä liittyy seitsemänteen puitelman, mutta tässä ei ole riittävästi toimittu että ei ole tavallaan istuttu samaan pöytään ja käsitelty näitä tätä teknologian siirtoa. Sitä kuitenkin löytyy tietystä konkreettisesta kysymyksestä. Teollinen maailma on ova maailmansa. Tällä hetkellä, tai haluaisin myös, tässä, tässä puhuttiin siitä, miten voidaan säästää. Me tässä e-, e-, e-, suositamme ei niinkään säästöjä, vaan on tietysti välttämätöntä käyttää enemmän resursseja, jos halutaan päästä tiettyyn tulokseen, mutta on, täytyy tietysti optimoida resursseja, eikä niinkään säästää. Darf mich herzlich bedanken. Das waren viele Fragen. Kiitos oikein paljon. Kysymyksiä oli paljon, samoin vastauksia oikein sydämelliset kiitokset teille, että olitte täällä. Kiitokset myös kollegoille, jotka olivat vielä täällä mukavaa iltaa. Tapaamme huomenna, kun kokouksemme jatkuu. Näkemiä mukavaa iltaa.